<clears throat> Buongiorno a tutti. Cominciamo. No niin, hyvää huomenta. No niin, aloitamme kokouksen kello viittelyyn. <clears throat> Innanzitutto Salutiamo un nuovo funzionario della Commissione. Haluaisin ensinnäkin tervehtiä Kristof Merlik ja hän on valiokunnan uusi virkamies. Toivotamme hänelle oikein mukava, mukavia työpäiviä täällä valiokunnassa. Kuten aina, tämä kokous menee internettiin ja teille on välitetty esityslistat tavanomaisesti. Esityslistan ensimmäinen kohta, vastuuvapaus 2009, esittelijä Itälä on paikalla. Annan hänelle puheenvuoron. Ole hyvä. Äh, no, puheenjohtaja, kiitoksia Ensinnäkin haluan, haluan kiittää kaikkia varjoraportoijia. Tässä on ollut hyvä, hyvä yhteistyö, kun tätä luonnosta on tehty. Ja täällä raportin työ on tehty niin, että kaikki pääosastojen johtajat on tavattu ja käyty useita lukuisia keskusteluja virkamiesten kanssa. Ensinnäkin täytyy todeta, että Vuosi 2009 oli eh, erityinen vuosi monellakin tapaa. Tietysti oli vaalit ja sen lisäksi tuli, eh, tuli uudet eh, statuutit niin jäsenille kuin avustajille. Ja erityisesti nämä uudet statuutit toivat alkuunsa varsin paljon ongelmia, monenlaisia ongelmia, mutta tosin täytyy kiittää tätä tätä väliaikaista työryhmää, joka on sitten korjannut monet monet nämä hankalat asiat, jotka tähän on liittynyt ja nyt asiat on paljon paremmalla tolalla. Ihan e-, ensiksi haluaisin e, todetakin, että näiden e, jäsenten uuden statuutin mukaisesti myös toimisto, joka meitä tältä osin palvelee, member Service, niin täytyy todeta, että siellä on ihan liian vähän väkeä. Jossain vaiheessa oli täysin katastrofaalinen tilanne henkilöstön osalta sieltä, että ei ehtinyt edes vessaan koskaan käymään, koska tätä henkilöstö ei todellakaan ollut riittävä ja tähän uuteen statuuttiin ei oltu riittävästi valmistauduttu. Puheenjohtaja, mä haluan ottaa muutaman kohdan, joita haluan painottaa tässä raportissa. Ihan ensimmäinen on erittäin ajankohtainen asia, se on turvallisuus. Olen jo vuonna 2008 budjettiin tehnyt ehdotuksen siitä, että turvallisuus pitää parantaa. Turvallisuuteen on käytetty jatkuvasti enemmän rahaa. Meillä on valtava määrä vartioita ja kameroita, mutta on erittäin noloa, että parlamentissa oli viime vuonna pankkiryöstö, sitten on ollut kanttiini ryöstö ja nyt oli viime viikon perjantaina postiryöstö ja syyllisiä mistään näistä ei ole edes saatu kiinni. Niin tuota, kyllä ulkopuolella tietysti nauretaan, että mikä tämä turvallisuus on. Ja tietysti tässä jäsenet voi katsoa peilin, koska jäsenet on tässä näitä päätöksiä vuosien aikana tehnyt. Näkisin äärettömän tärkeäksi sen, että ensinnäkin myös jäsenten osalta käytettäisiin sähköistä sisäänkirjautumista eli, eli tätä pätsiä. Nythän jäsenet saa vapaasti kävellä tähän taloon sisään ja vartijoilta on vaan vaadittu, että heidän pitää tuntea kaikki 736 jäsentä. Jokainen tietää, että se on täysin mahdoton asia. Ja olen itsekin nähnyt tilanteita, missä ihan ulkopuoliset kävelee näistä meppien käytävistä sisään, vaan ihan pokerina ja sanoo päivän vartijalle, niin sisään kyllä pääsee. Ja, ja kyllä kun miettii, että, tuota, nyt kun julkisuudessa on paljon kirjoitettu näistä ryöstöistä, kuin helppoa tänne on tulla, niin kyllä tämmöinen terroristiuhkakin täytyy tässä talossa ottaa ihan tosissaan. Nyt jokainen tietää, että tänne on todella helppo päästä, tämä on helppo kohde. Niin meidän on pakko muuttaa ja parantaa tätä, tätä tapaa. Ja en, en mä ymmärrä niitä perusteita, joilla sanotaan, että ei, ei tämmöistä sähköistä kirjautumista voisi jäsenillä olla. Joku on sanonut, että hän ei halua, että kukaan tietää, että hän vaan käy täällä kirjautumassa, tulee ja lähtee saman tien pois. Se on aika huono peruste jättää koko turvallisuus hoitamatta. Ei, ei näistä mitään julkisia tietoja missä tapauksessa pidä tullakaan, että milloin me pitää olla ja milloin ei. Mutta jos syttyy esimerkiksi tulipalo, niin nyt ei kenelläkään ole tietoa, että ketkä mepit tässä talossa on, että ketä lähdetään mistäkin hakemaan. Niin eh, kyllä tämä on erittäin, eh, erittäin huonosti hoidettu ja siksi tähän tarvitaan selvästi muutos. Ja sitten tähän vielä tähän eh, nykyiseen kirjautumiseen, että me kirjoitetaan nimet paperiin esimerkiksi perjantaisin, kun ei ole kokouksia, niin tänne yhteen huoneeseen ja sitten näissä kokouksissa niin mulle oli täysi yllätys, että täällä on monta virkamiestä, jotka päivätolkulla tekee työtä, että ne lukee nämä meidän allekirjoitukset ja sitten siirtää yksitellen ne tietokoneelle. Valtava työ. Niin kuin meillä on olemassa systeemit, jolloin nämä kirjautuisi suoraan sähköisesti tietokoneelle ja jokainen voisi sieltä lukea, niin tässä on myös säästön paikka. Me voidaan säästää rahaa, tehdä tästä parempaa ja, ja tehokkaampaa tästä turvallisuudesta, niin nyt tarvii ja nopeasti mielestäni muutos, muutos tähän. Et perustelut, jotka on vastaan, niin, niin niitä on aika vaikea tässä tapauksessa ymmärtää. Ja kun me tiedetään nyt, että me, me puhuttiin näistä kameroista, niin nyt täytyy sanoa, että tämä perjantainen postiryöstö, niin itse asiassa on ymmärtänyt, että nämä kamerat kylläkin toimii ja niiden kameroiden avulla on, on löydetty kuvat niistä, ketkä nämä ihmiset olivat. Toki täytyy sanoa, että kun ne aika taitavasti on löytänyt reittiä, missä niitä kamereita ei pitänyt olla, että jokuhan täältä talon sisältä on, on varmasti auttanut siihen näitä rikollisia ja toivottavasti tässä nyt kuitenkin sit löytyy, löytyy nämä rikolliset, että saadaan tämä asia onnelliseen päätökseen ja sitten parannetaan tätä turvallisuutta. Sitten puheenjohtaja, niin, vielä tähän perjantaiseen tapaukseen. Satuin itse olemaan täällä nimittäin juuri kun tämä postiryöstö tapahtui ja tulin tuonne alas. Olin lähdössä pois parlamentista. Täältä ei päässyt kukaan pois. Ja mä kysyin, että kuka maksaa mun lennot, että mä en ehdi lentokoneeseen. Mä olin täällä noin 40 minuuttia sen takia, että ketään ei päästetty ulos. Ja mä kysyin vartiolta, että miksi mua ei päästetä ulos, niin sanoin, että tämä, on turvallisuuskysymys. Mä kysyin, mikä turvallisuuskysymys? Kuka ei vastannut? Mä sanoin, että millä oikeudella te pidätte mua täällä? Mun lentokone lähtee, mun täytyy päästä täältä tulos. tota, mä olisin toivonut, että kaikki mepit olisi ollut täällä ja, ja kaikilla mepeillä olisi ollut kiire johonkin ja, ja sitten olisi ilmoitettu, että te olette täällä niin kauan kuin, vaaditaan, ei kerrota aikaa eikä syytä, niin mä luulisin, että jokainen olisi nyt vaatimassa, että tähän turvallisuuteen tulee muutos. Se oli täysin kohtuuton tilanne kaikille jotka talon sisällä oli. Ettei ulos päästy eikä tiedetty, koska päästään. Ihmisillä oli perjantai-iltapäivällä kiire hakea lapsia koulusta lentokoneelle ja niin edelleen. Mutta sitten ja eh, vielä tästä eh, turvallisuudesta, niin tämä yhteistyö poliisin kanssa, niin mun mielestä niin Belgian poliisin kanssa pitää parantaa tätä yhteistyötä. Kerran jätin auton tuohon eh, Ruu Virtsin eteen, kun oli kiire kokoukseen ja, ja tuota, menin sitten hakemaan autoa puolen tunnin päästä, niin siitä oli kumit puhkottu. Ja kun tuossa talon edessä oli poliisi, niin pyytää heiltä apua, että voisiko se, he tota, vähän tutkia asiaa ja katsoa. Ja he ilmoitti, että he ei tee tämmöisiä juttuja ollenkaan, että he on liittovaltion poliisi. Että, että, että, että jos mä menisin tuonne monen kilometrin päähän tekemään rikosilmoitusta, niin ei mulla ollut siihen mitään mahdollisuutta aika aikaa. Että joskus tuntuu, että yhteistyö on, on tota, aika heikkoa tämän paikallisen poliisin kanssa. Mutta sitten äh, mennään muihin asioihin. Äh, erityisesti parlamentin henkilöstö ja sen ulkoistaminen. Meillä on ollut selkeästi äh, ongelmia siihen, että siinä, että me ulkoistetaan monitoimintoja, erityisesti IT-puolella nämä ongelmat ovat olleet varsin suuria. Ja mun mielestäni tähän pitää kiinnittää tähän henkilöstöpolitiikkaan huomioon, että kaikki tietotaito ei ole ulkopuolella. Se tulee aika nopeasti varsin kalliiksi, jos näin tehdään. Että tältä osin on parantamisen varaa. Sitten muutamia muita ää, käytännön asioita. Ää, ää, vierailukeskus, tää, joka piti valmistua jo, jo tuota 2009 mennessä – niin ei ole vieläkään valmis. Ja nämä syyt, joita meille tästä on kerrottu, niin ei, ei oikein kuulosta hyviltä perusteluilta. Tämä on ollut erittäin huonoa suunnittelua. Se, että sanotaan, että se oli entinen autotalli, että sen takia se kestää. Kyllähän kaikki tiesi, mikä se on. Se pitää suunnitella niin hyvin, että, että näin kauan tämä ei kestä ja näin paljon ei voi talousarviot rakennusten osalta nousta, kuin tässä on käynyt ja edelleenkin on monta kysymystä auki. Esimerkiksi vanhat ihmiset, jotka sitten haluaa nähdä kuitenkin täysistuntosalin, miten ne siirtyy sitten sateella paikasta toiseen ja, ja kuimonen turvatarkastuksen läpi pitää sitten taas uudelleen käydä. Niin parempaa suunnittelua rakentamisen osalta ja vielä halutaan sitten lisäselvitystä, että miten tämän vierailukeskuksen kanssa tehdään. Ja sitten vierailijaryhmät ylipäätänsä, niin eh, tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomioon siihen, että nyt kun eh, meille tulee vierailuryhmiin, niin me maksetaan usein käteisellä ne korvaukset hallinto antaa mepeille tai, tai avustajille käteisenä rahaa. Ja sitten eh, annetaan tämmöinen tämmöinen kokonaissumma riippumatta siitä, mitkä on todelliset kustannukset. Ja toisille tämä on hyvä asia, toisille jää rahaa käteen siitä ylimääräistä rahaa, kun käy, täällä käy ryhmiä. Toiset, toiset tietysti menettää, riippuu vähän mistä, mistä päin tulee. Kyllähän tässä pitäisi olla myös niin, että otetaan vierailuryhmä ja katsotaan todelliset kustannukset ja sen mukaan maksetaan, maksetaan nämä korvaukset. Totta kai niin, että siellä on aina jonkunnäköinen katto, ettei, voida pistää aina Hilton hotelliin ja hienoimmat ravintolat, vaan joku tietynlainen katto kattoa pitää olla, mutta sitten todellisten kustannusten mukaan. Sitten meillä on EU, tämä oma web-tv, niin kun me katsotaan kuinka suuret satsaukset tähän on tehty ja kuinka paljon silloin katsoi, niin täytyy todeta, että ei ole ollut paras mahdollinen investointi, mitä on tehty. Ja en tiedä, onko se periaatteeltaankaan ihan ihan oikein, että me, meillä on oma tv kanava että Pitäisikö kuitenkin vaan luottaa siihen, että on, on tota, olemassa vapaa media, joka sitten näyttää ohjelmia ja kommentoi, eikä tämmöistä omaa TVtä. Totta kai meidän pitää tiedottaa kansalaisille, mitä täällä tapahtuu, mutta tässä tämä ei ole kyllä onnistunut. Jos ajatellaan arvoa rahalle, niin, niin ei ole paras mahdollinen. Viime vuonna käytiin keskustelua sitten myös näistä palkinnoista ja erityisesti tästä journalistipalkinnosta. Tuntuu aika ihmeelliseltä, että median pitäisi olla varsin kriittistä meitä kohtaan, mutta me järjestetään palkintoja, että kuka kirjoittaa meistä miellyttävimpiä juttuja, niin se ei oikein tämmöiseen demokraattiseen järjestelmään kuulu. Ja onko, onko tota, tämmöiset ylipäätänsä tämmöiset palkinnot niin oikeita veronmaksajien rahojen käyttöä, että me mietitään, mihin me pistetään rahoja erilaisiin palkintoihin vai, vai pitäisikö keskittyä vain meidän päätyöhön. Sitten tähän tulkkaukseen. Tässä, tässä on erilaisiakin ongelmia, mutta erityisesti nyt pitää kiinnittää huomio siihen, että meillä tulee tulevaisuudessa ongelma, jossa 15 jäsenvaltion tulkit ja kääntäjät on sukupolven vaihdoksessa ja heitä jää suuri määrä eläkkeelle ja, ja, ja tuota, heidän koulutustaan ei näissä jäsenmaissa ole riittävästi järjestetty. Me voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen lähivuosien aikana, että meillä ei todellakaan riittävästi tulkkia kääntäjiä. Tähän, tähän täytyy parlamentti valmistautuu ja olla yhteydessä jäsenmaihin, että asia tulee oikealla tavalla järjestetty. Sitten meillä on, on tämä matkatoimisto, niin sen kanssa on, on tietysti ollut erilaisiakin ongelmia, kun me otetaan yksi matkatoimisto, joka saa monopolin järjestää meidän matkoja niin on ilmennyt monta kertaa niin, että, että jäsenet on nähneet netistä, että mikä on lipun hinta, mutta kun menee hakemaan täältä matkatoimistosta, niin se hinta onkin monenkertainen, koska siellä meillä on matkoille tietty katto, niin, niin tämä matkatoimisto helposti käyttää, käyttää hintana tätä lähes tätä kattohintaa ja näin tämä ei voi toimia. Tämä ei ole tehokas tapa veromaksojen raho, rahojen käyttöön. Ja sitten se, että mitä tapahtuu silloin, kun, kun tämä matkatoimisto vaihtuu. Mulla esimerkiksi kävi niin, että matkatoimisto antoi lipun, jota sitten ei ollutkaan, ja mä jouduin maksamaan lentokentällä kovan hinnan lipusta, ja sitten mä menin valittamaan, että olette tehnyt virheen, ja matkatoimisto ilmoitti, että joo, totta, että on tämmöinen virhe tullut, että voisitko jättää nämä paperit, että me tutkitaan, että palataan ensi viikolla. Ja sitten kun me menin ensi, seuraavalla viikolla, niin ilmoitettiin, että matkatoimisto on vaihtunut, että ei me vastata enää tästä virheestä tämä on jäänyt mun maksettavaksi, koska sitten taas tätä vanhaa matkatoimistoa ei oikein löytynyt mistään, niin mitä tämmöisissä tilanteissa tehdään, kun matkatoimistot vaihtuu ja kukaan ei kanna enää vastuuta, niin siinä voi tulla aikamoisia käytännön ongelmia. Sitten tämä vapaaehtoinen eläkerahasto on tärkeä asia, josta me on täällä kuultu asiantuntijoita, niin on ihan selvää, että meidän pitää huolehtia siitä, että parlamentti täyttää lainmukaiset velvollisuutensa ja turvaa tämä meidän eläkejärjestelmä. Ja tästä pitää koko ajan pitää huolta ja, ja seurata tätä tilannetta. Muuten tulee täysin kohtuuton tilanne, että ihmiset on maksanut tänne eläkerahasta rahoja ja jos, jos ne ei sitä tulevaisuudessa sitten saa joskus takaisin, niin se ei ole lainmukainen tilanne. Sitten puheenjohtaja, muutama pienempi asia. Me on puhuttu moneen kertaan siitä, että nämä autot, joita me käytetään kuljetukseen, niin ne pitäisi olla enemmän ympäristöystävällisiä. Me tehdään täällä koko ajan lainsäädäntöä, joka kohdistuu tavallisiin ihmisiin ja vaaditaan kovia päästörajoituksia, mutta tämä parlamentti itse ei ole kyllä ihan paras esimerkki silloin, kun mietitään, millaisia päästöjä millaisia autoja käytetään. Ja sen eh, toivoisi, että tässä nyt pikkuhiljaa tapahtuisi jotain, koska tässä on olemassa kuitenkin päätöksiä, että näin, näin pitää tehdä. Ja eh, yksi pieni asia on tämä, että jos täällä on meppi, joka tuo perheensä tänne mukaan ja laittaa lapset eh, Eurooppa-kouluun, niin mepit on ainoat, jotka maksaa vuosittaisia kuljetusmaksuja, jotka on toista tuhatta per lapsi, jos on useampi lapsi, niin siitä tulee varsin iso summa. Komission neuvosto ketkään muut ei maksa kuin vain jäsenet. Ja tämän, tämän asian on, ei, tätä ei ole päättänyt parlamentti, vaan tämän on päättänyt neuvosto. Ja mä en ymmärrä, miten neuvosto voi diskriminoida meppejä sillä, että, että ni, ni, niitä kohdellaan näissä sosiaaliturvakysymyksissä eri tavalla kuin kaikkia muita. Ja mä en hyväksy tämmöistä diskriminointia, vaan, vaan joko kaikki maksaa tai kukaan ei maksa, mutta tämmöistä e- eriarvoisuutta niin ei voi olla tuolla parlamentin eh, ulkoseinällä on iso mainos, että parlamentti käsittelee siten, miten eh, perhe ja työelämä yhdistetään fiksusti. Ja sitten jos joku yrittää tehdä sitä ja tuo lapsensa tänne, niin sitten se tehdään mahdottomaksi, koska nämä maksut tulee niin suuriksi, että on parempi pitää ilmeisesti perhe vaan sitten kotimaassa. Tämä pitäisi kuitenkin olla mepeilläkin mahdollisuus valita. Ja viimeisenä äh, puheenjohtaja, kaikkein sensitiivisin ja vaikein asia on tietysti tämä, että me ollaan kolmessa eri pisteessä, Brysseli, Luxemburg ja Strasbourg. En ota siihen kantaa, että missä meidän pitäisi olla, enkä, enkä vastusta Strasbourgia. Mutta kun me tiedetään, että tässä taloudellisessa tilanteessa neuvosto tulee varmasti vaatimaan leikkauksia äh, parlamentin budjetti tulevina vuosina, niin tuota, meidän täytyy vain neuvostolle kertoa, että neuvostolla on yksi kohta, missä se voi säästää, jos se haluaa. Yli 200 miljoonaa vuodessa, niin, niin sen kun neuvosto vaan päättää, että parlamentti on yhdessä paikassa. Ja mun täytyy sanoa, että, että tämä asia on, on tuota, monessa jäsenmaassa niin vaikea, että ihmiset ei vaan kerta kaikkiaan ymmärrä. että tuota, jos ajatellaan hiilijalanjälkiä veronmaksajia, niin, niin miksi meidän pitää mennä? Joku sanoi, että, että meillä on sopimus, triiti, niin, niin tuota, me on muutettu näitä sopimuksia tässä vuosien aikana monta kertaa parempaan suuntaan, niin se ei ole oikein hyvä perustelu, että veronmaksajien rahoja käytetään siihen, että vaihdetaan joka kolmas viikko työ, työpaikkaa, niin mä, mä toivon vain, että tämä voitaisiin lähettää neuvostolle tämä viesti, että jos te haluatte kunnon säästöjä, niin parlamentti ainakin tietää, mikä se kohde on. Kiitos. Grazie, kollega Itala. Kiitoksia, hyvä kollega Itala. Ja sitten kollega Gerbrandi. Dank u, eh, voorzitter. En ik dank ook de rapporteur voor zijn... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle oikein lämpimästi tästä loistavasta työstä. Hän on hyvin napakan mietinnön kirjoittanut vuoden 2009 vastuuvapaudesta. Muutama yleiskommentti. Minusta, minun ryhmäni on sitä mieltä, että meidän täytyisi toimia mahdollisimman avoimesti, kun puhumme omasta budjetistamme ja omista vastuistamme budjetissa. En tuo tätä esille vain sen vuoksi, että meidän pitäisi hoitaa oma kotipihamme kuntoon, vaan ajattelen tässä myös suhteitamme neuvostoon. Meillä on herrasmies sopimus, joka jota hieman venytellään liian usein, mutta meidän pitäisi toimia avoimemmin. Euroopan parlamentin ja neuvoston pitäisi kyetä keskustelemaan talousarvioista ja talousarviovastuista aikuisella tavalla. Mennäänpä tässä nyt hieman yksityiskohtiin. On useita asioita tuotu tässä esittelijän toimesta esille, mutta itse haluaisin puhua muutamasta muusta asiasta. Esimerkiksi paperin käyttö tässä parlamentissa. Heitämme tuhansia tonneja paperia ö, roskiin. Ei sitä, en tarkoita tällä, että kierrätykseen, vaan todellakin täällä parlamentissa paperin käyttö on aivan tähtitieteellisissä lukemissa. Minun mielestäni meidän täytyisi paljon paremmin hyödyntää sähköisiä asiakirjoja. Oma ryhmäni vauhdittaa tätä asiaa on aivan turhaa toimia niin, että joka kerta kun tulee kokoukseen, kaikki asiakirjat on saatavissa paperimuotoisina. Kyllähän teknologia jo nyt on olemassa tätä varten ja me voimme saada kaiken iPadillemme tai tietokoneillemme tai mm, muuten sähköisesti ja me voimme kyllä tätä tonni, tonneittain tulevaa paperijätettä suuressa määrin vähentää. Meidän pitäisi myös langatonta verkkoa, verkkoa parantaa täällä talossa, mutta IT-osasto tätä taitaa työstääkin jo. Turvallisuuden osalta olen yhtä mieltä esittelijän tuomien seikkojen kanssa. Olen hieman hämmästynyt siitä, miten turvallisuus toimia meppien suuntaan täällä hoidetaan. Kaikki haluavat parantaa turvallisuus, turvallisuutta parlamentissa, mutta jopa Euroopan parlamentin puhemies haluaa varmistaa sen, että MEPit tulevat tänne sähköisten batchiensa kanssa. En ymmärrä, minkä vuoksi meidän, me voimme vain ihan vapaasti tulla tänne rakennuksen. Kaikkien muiden täytyy kulkuluvan kanssa tulla tai käydä turvaporttien kautta. Jos meillä olisi oma sisäänkäynti, niin tämä ehkä ratkaisi ongelman, mutta ei tällä nyt ratkaistaisi näitä ryöstöjä pankeissa ja postitoimistoissa, se on suurempi ongelma, mutta meidän täytyy antaa oma panoksemme myös turvallisuuden parantamiseksi. Sitten kiinteistöt. Kyllä minä ymmärrän, että kritiikkiä on esittelijä esittänyt näistä asioista. Haluaisin puhua tästä Euroopan historiatalosta hetken. No tästä on tulossa ihan saippua opera. Tämä on täysin hämärä juttu. En ole nähnyt mitään yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta. Ja haluaisin hieman tarkistuksia kyllä nähdä tämän asian osalta esitettäväksi, kun vaikuttaa siltä, että tästä on tulossa ihan totaali fiasko. Sitten vielä puheenjohtaja. Tämän olen tuonut aikaisempinakin vuosina esille. Parlamenttimme päätöslauselma palvelujen osalta. No, itse asiassa haluaisin tässä puhua nimenomaan polkupyöristä. Parkkitilaa vapautettiin, jotta voisimme sinne jättää polkupyörämme töihin tullessa. Tämä toteutettiin sitten sitten sitä varten, jotta MEPit voisivat ähm, helpommin käyttää polkupyöriä Strasbourgissa. Tiedätte varmaan, mistä tässä nyt on kysymys, mutta palveluyksikkö me haluaa, että kaupunki antaisi meille, äh, siis pelkästään meppien käyttöön, tuusina verran polkupyöriä. No minä olen sanonut kerran toisensa jälkeen, että ei Strasbourgin pitäisi tätä hoitaa, vaan Euroopan unionin. Tämä on yksi instituutiosta, mutta eihän tässä nyt ole kysymys pelkästään polkupyöristä, vaan tämä on ihan imagokysymys. Ei meidän pitäisi koko ajan vaan hienoissa autoissamme tuolla ajella ympäriinsä. Meidän pitäisi käyttää polkupyöriä. Mutta ministerin kanssa keskustelut nyt eivät ole ihan tästä vielä täysin menneet putkeen. Ja ensi kerralla voin kenties sitten kertoa teille enemmän siitä, miten nämä asiat etenevät. 100 prosenttia työlennoistamme pitäisi, niistä pitäisi maksaa CO2-maksu. Tiedän, että eh, näin ei käy aina, mutta jotain työtä on tehty asian suhteen. Haluaisin, että tätä asiaa vietäisiin eteenpäin vähän vikkelämmin. Ja tulen esittämään tarkistuksen tästä, koska minun mielestäni tästä ei riittävän nopeasti tehdä mitään. Tack för det, herr forman. Kiitoksia, puheenjohtaja, kiitoksia e- Itälälle erinomaisesta mietinnöstä. Siinä on koko joukko sellaisia piirteitä otettu nyt esille, joista olen aivan samaa mieltä tähän mietintöön pitäisi kirjata vielä myöskin se, että erityisesti mitä nyt tulee tähän talouskriisiin ja sen luomaan tunnelmaan, meidän pitäisi ottaa paljon paljon enemmän vastuuta omasta, omista rahoistamme, että käyttää sitä tehokkaammin. Se pitäisi siellä seisoa näkyvästi, että se pätee koko parlamenttiin. Ei ole tietenkään epäilystäkään siitä, että on todella hyviä esimerkkejä aika tehottomasta rahankäytöstä suoraan sanottuna, <clears throat> jos äh, ne, nimenomaan tämä viittaus matkatoimistoon, että äh, hankkivatko sieltä edullisimmat matkat, no eivät todellakaan, vaan pikemminkin päinvastoin. Äh, siitä, siitä välistä vetää matkatoimisto tietysti oman kattensa. Myöskin sitten talousarvio, varojen käyttö, käyttö kaiken kaikkiaan pitäisi olla terävämpää sitten tämä esimerkki näistä toimi, toimipaikoista on oikein hyvä siltä osin, että mistä sitä rahaa voitaisiin säästää. Se, sitä Euroopan parlamenttihan nyt ei voi sitten itse päättää siitä toimipaikastaan, mutta me voisimme kumminkin näitä äh, ylempiämme äh, äh, pyytää sitten puhumaan parlamentin kanssa tästä, niin siinähän olisi suuret rahansäästöt mahdollisia. Sitten tämä turvallisuuskysymys, joka aktualisoitui tässä viime viikkoina. Eh, turvallisuuspalvelujen palveluksessa on 900 turvamista kuulemma. Ja ja meidän täytyy tietysti saada eh, irti heidän, heidän työstään ja ammattitaidostaan eh, paras teho. Äh, porukkaa äh, turvapuolella pilvin pimein, mutta kaikki tietävät, että kuinka, kuinka älyttömän kauan kestää esimerkiksi jonkun vierailijaryhmän sisään saaminen ja, ja heidän auktoris, auktorisoitinsa, että kenties siinä sitten taas ei ole tarpeeksi väkeä. Muualle sitä kyllä joutaa. Se voitaisiin äh, tietysti ajatella kokonaan uudestaan koko organisaatio tietystikin mitenkään kompromentoimatta tätä perustyötä. Työtä. Mitä sitten äh, jäsenten, jäsenten sisäänpääsyyn tulee varjoesittelijän olen sitä mieltä, että kyllä toki meidänkin pitäisi näyttää korttimme. Ja se todistaisi se myös osaltaan sen, että turvajärjestelyt toimivat. Ja jopa tämä elektroninen rekister- rekisteröinti olisi tietysti aivan, aivan luonnollista. Kaikki muuhan on ihan äly, mm, älytöntä. Eli me, minä äh, äh, kannatan sitä, että tarkastelemme sekä yleistä turvallisuusregiimiä että omaa rekisteröintiämme, siis puhumme Mutta äh, mutta muuten tämähän on aivan erinomainen mietintö. Minä en aio jättää muutaman muutosetyksen näistä täsmennyksistä, mitä äsken mainitsin koskien juuri tätä rahankäyttöä ja, ja tästä vihertämisestä ja, että, ja toimipisteistämme. Hyvä raportti kaiken kaikkiaan, kiitos. Grazie, kollega Herzog. Kiitoksia sitten kollega Herzog. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja hyvää huomenta kaikille. Haluaisin kiittää niin esittelijää kuin varjoesittelijöitäkin tehdystä työstä. Tämä vuosittainen keskustelu parlamentin vastuuvapauden osalta on erittäin tärkeää. Viime vuonna olin esittelijä, näin ollen olen ö, erittäin kiinnostunut yhä tästä, vaikka olenkin vain nyt jäsenenä tässä. Haluaisin todellakin parantaa Euroopan parlamentin tehokkuutta niin taloudellisesti kuin sen menettelyjenkin osalta. Pyysin nyt puheenvuoron tässä, tulen tekemään tarkistuksia näiden asioiden osalta, vaikka olenkin pitkälti yhtä mieltä mietinnön esitysten kanssa. Tietotekniikan käyttäminen, teknologian käyttäminen talossa on tässä tärkeä kysymys. Se on kaikista edistynein viestintäväline. Se luo meille yhteyden 500 miljoonaan kansalaiseen ja myös pitää meidät yhteydessä muihin toimielimiin. Haluaisin korostaa sitä, että tämä on kaikista strategisin infrastruktuuri, mitä meillä on ja mitä meillä on tulevaisuudessa ja tulevaisuutta varten. Tämän vuoksi haluaisin tehdä omalta puoleltani erittäin selväksi sen, että pitkällä aikavälillä me emme voi elää sen kanssa, että tämä kaikista strategisin infrastruktuuriväline ulkoistetaan – jos se on strateginen, niin, niin sen täytyy olla meidän työmme ytimessä. Ja jos se on strateginen asia, niin meidän täytyy mielestäni tehdä kaikkemme, jotta se saataisiin taas sisälle. Täytyy varmistaa kaikki mahdollisin keinoin, että se on turvallinen ja että sitä käytetään laajalti. Ja täytyy tehdä kaikkemme myös sen eteen, että ne jäsenet, jotka välttämättä eivät ole kaikista kokeneimpia internetin käyttäjiä, saavat tätä taitoa lisää, koska tämänkin on yksi tavoite. Ja vielä yhden lisäasian haluaisin tuoda esille. Meidän täytyy päättyä nyt siihen, että meillä, on, meillä täytyy olla täällä ö, tällainen ö, informaatiovirkamies, jossa IT-tekniikkaa käytetään väärin, niin meillä täytyy olla joku korkea henkilö tässä nyt sitten myös vastaamassa asiasta. Hyvät kollegat, ei tämä mikään ostoslista ole. Me emme voi käyttää tätä tällaisena ostoslistana, mutta kun tarkastellaan kaikkia niitä mahdollisuuksia, miten parlamentti voi saada asiat takaisin raiteille, niin vain täällä valiokunnassa me voimme hoitaa tämän asian. Haluaisin todellakin nyt sanoa kollegoille ja pyytää, että oikein syvällisesti tarkasteltaisiin tätä. Tämä on strategisesti äärimmäisen tärkeä asia ja siitä, missä nyt ollaan, täytyy päätyä sinne, että tätä asiaa paremmin tarkastellaan, käytetään paremmin. Tässä on tärkeää myös turvallisuus, tietojen turvallisuus, tietojen käsittelyn turvallisuus. Euroopan parlamentissa sitä täytyy hoitaa sisäisesti, ei sitä voida ulkoistaa. Ja kun tarkastelee tietoturvakeskustelua, tietojen käsittelykeskustelua kaikkialla Euroopassa, niin Euroopan parlamentin täytyy olla tässä johtoasemassa ja antaa esimerkki hyvillä käytänteillä. Tässä olivat ne seikat, jotka halusin tuoda esille. Haluaisin tuoda todella vielä lopuksi kiittää esittelijää. Tässä ollaan menossa oikein, oikeaan suuntaan, mutta toivoisin vielä tätä strategista muutosta, ja tarkast- että tarkasteltaisiin enemmän tätä kysymystä. Kiitoksia sitten Fjellner. Kiitoksia. Tämähän on mitä mainioin mietintö, eikä minulla ole senkään paljon lisättävää muotoisetusten muodossa, vaan vaan minusta itsellä on siinä poiminut kaiken, kaiken olennaisen. ha, ha, ha, hauska, kun, hauska, kun me aina puuhamme näiden vastuuvapauksien kanssa. Joka, joka vuosi nousee joku jokin asia niin, ää, tapetille. On se Strasbourgin rakennus, kiinteistön huono jama tai toimipaikat ja muuta. Ja nyt se tänä vuonna on noussut tämä turvallisuus sitten taas tapetille. Ää, satoin tässä kuuntele, kun, äh, tässä kuulemistilaisuudessa kysymään, kysymään turvallisuuspäälliköltä, että, mist, että, että mistä, mitä iloa näistä tuhannesta sadasta turvakamerasta tässä talossa on, ja eikö nyt sitten viikon päästä juuri siitä, niin, niin huomata, että ei, eipä juuri mitään. Me voisimme esimerkiksi viitata, katsoa, katsoa, katsoa Washingtonin tilannetta. Siitä juuri nähdään, kuinka turvallinen rakennus on, koska se, siitä riippuen, kuinka hankalaa sinne on sisään sisään päästä. Eli sitä nähdään, että minkä, minkä verran siellä kapitolin kukkulalla näitä turvallisuus, turvallisuutta ajatellaan sitä. Eh, meillä tuntuu tämä enemmän kuin byrokraattista, eh, byrokratian karahtavaa kuin, eh, kuin turvallisuus turvallisuussuuntaista. Tässä, tässä mietinnössä on erittäin hyvin otettu tämä turvallisuusulottuvuus esille, ja minun mielestäni jos jokin viesti halutaan nyt tällä erää äh, äh, välittää tästä, on äh, vähentää byrokratiaa ja tehostaa oikeata, todellista turvallisuutta. Minä, minä säikähdin huomata sinne, että, että paitsi että kameroita on toista tuhatta, myöskin henkilökunta on lähes tuhat hyvän aika. <laughs> Ja äh, näin kuitenkin pääsee käymään. Mutta äh, pari, pari seikkaa haluaisin kuitenkin nostaa tästä vielä erikseen esille. Hyvä äh, esit, esittelijä jo tätä varhaisessa vaiheessa nosti tämän toimittajapalkinnon kreditin kohtaasti, kohteeksi. Minusta on aika todella has, ha, hassua näitä lisäpalkintoja <clears throat> meillä on, että on, onko nyt sitten tänä vuonna 2011 lainsäädäntö, eli meidän tärkein tehtävä kehittää jotain autoja palkintoja jaettavaksi pitkin, pitkin maailmaa. Vielä haluaisin sitten kysymyksen tässä, tästä todellakin näistä webbi televisiosta ja, ja, siitä näitä journalistisia peri, periaatteita Eh, periaatteita nostaa esille. Eh, eh, mä haluan nyt myöskin sitä vähän mm, peräänkuuluttaa tätä tehokkuutta tässä toiminnassa, että kuinka monta kertaa ne on sen putiikin toimittajat, kun haastattelevat meppejä tai kuinka, monen, kuinka monen, monesti on joku muu asialla. Sitten tämä kulkulupakontrolli, elektroninen kontrolli kuulostaa todella fiksulta. Tietysti kannattaa nyt miettiä, että miten siitä kertänyttä tietoa sitten käytetään jatkossa tällaisen sisään tulo pois kontrollin merkitys rajoittuu juuri vain siihen, että, että varmistetaan sisään sisääntuloon, eikä käytetä sitten johonkin muuhun tarkoitukseen, joita nyt tulee muutamakin mieleen. Mutta hyvä raportti, kiitos. Kiitoksia sitten Keir. Ja, danke, president, Mein Dank auch Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoja tästä teemasta muutama pikku huomautus. Ei, ei, ei mitään huomio, huomioita, vaan kysymys tai huomioita ja kysymyksiä. Kysymys, äh, huomautus etsi. Me, meillä täällä äh, äh, vastuuvapauskysymys on ihan tärkeä. Me siis annamme itse, itsellemme <laughs> vastuuvapauden, mikä tietysti edellyttää sitten sitä, että meidän täytyy sitten omia, omia mm, tekemisiämme tarkastella sitten todellakin tarkalla, tarkalla äh, silmällä ja myöskin sitten itse, itse pitää huoli oman, omasta roolistamme näin meppeinä ja, ja pyrkiä tähän säästäväisyyteen. Sen itällä on tässä hyvin tavoittanut tämän, tämän tavoitteen. Sitten haluaisin kollegat, kollegoilta huomiota erääseen seikkaan. Mehän tiedämme, että, että me olemme, olemme 2011 budjetin suhteen olleet hyvin 2012 eh, anteeksi, puhujakorja, äh, äh, budjetin osalta ja jatko tulevina vuosina tämä on sitten entistä enemmän lupin alla. Et, sen on hyvä, että, että, että it, it, it, it, on kommentti tästä äh, toimi, paikka runsauden kustannuksista haluaisin, että siitä vielä sitten äh, oikeasti käydä keskustelua, että miksi me sitten oikeasti käymme tätä äh, matkustussirkustusta tai pidämme sitä yllä, kun siitä olisi helposti voivassa säästettävissä 160 miljoonaa nyt ainakin. Siitä voitaisiin minusta res, äh, ton neuvoston kanssa käydä re, re, re, rehellinen kesku, keskustelu. Ja sitten tämä paperin haasku on niin ikään tärkeä asia, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta myöskin tämä webin käyttö tässä rakennuksessa, se on niin ikään olennainen. Ja, ja äh, sitten toinen seikka, mitä lehdissä tapahtuu ja mitä ei. toimittajapalkinnosta voidaan keskustella, mutta voidaan myöskin sitä aj- ajatella tätä äh, Äh, kun äh, äh, Hamskon Pöttering Memorial-palkintoa luomassa. Minä, että, onko oikea hetki tämmöisen, tämmöiselle palkinnolla? Tämä myöskin tämä Istman rakennus on ihan joutava minun mielestäni myöskin siellä. Ja en tiedä sitten, vastaako se todellakaan näitä kustannuksia. Ei, herra, äh, äh, kuten herra Brandikin, joten minä haluan tässä myöskin tehdä tähän liittyen aika, aika jämäkän äh, muutosehdotuksen. Itälän ajatuksen kulkaa nyt oikein ymmärtän siitä, mitä hän ajaa takaa tällä elektronisella läsnäoloallekirjoituksella. Minä olen nyt Eurooppa-politiikassa aika pitkään ja täällä parlamentissakin tovin ollut ja muistan, kun olen täällä assistentit, jotka keräsivät tätä läsnäololistaa, se johti, johti sitten siihen, että, että jotka, jotka e, jotka kirjoittivat nimiä toistensa puolesta saadaksensa sitten päivärahat ja ne. Ja sitten kävivät vaan toisaalta sitten vaan vetämässä nimen alle ja lähtivät matkoihinsa. Päiväraha oli sillä kuitattu sitten kun sinne mitä kun ne saatiin, vangittiin kameraan nämä teot, niin tietenkin sitten äh, äh, olivat melkoinen ima, imakotappio meillä. Siitä on jo äh, joutunut sitten puimaan vuosikausia sen jälkeen, en tiedä miten muissa maissa, mutta ainakin Saksassa tämä asia on ollut kovasti esillä ikä, ikä, ikävässä valossa. <clears throat> Ja vielä tänäkin päivänä puhutaan näistä, näistä pienistä huijausyrityksistä <clears throat> Ja mitä sitten tämä keskusrekisteri oli täällä rakennuksen keskellä, että hän, kollegat joutuisivat edes vaivautumaan lisälle rakennukseen muutaman metrin verran kirjoittaaksensa nimensä sitten listan. No nyt sitten on ehdotettu tämmöistä elektronista läsnäolovarmistusta. Ja <clears throat> Eh, eh, joka on eh, tällainen aktiivinen käyttäjä, voisin kuvitella, miten tätä täältä talon sisältä käsin käyttää tai varmistaa. Ymmär, ymmärtääkseni sinä ajat takaa sitä, että, että haluat varmistaa sen, että, että tiedetään kuka milloinkin on talossa sisällä ja, ja mitä hän on tullut. Minä, minulle jäi tämä vähän epäselväksi, että miten se sitten käy, käytännössä toteutettaisiin. Voitaisiin tietysti käydä tästä jännittävää keskustelua, pitäisikö e, e, pitäisikö se myöskin sitten tässä tällainen kellokorttisysteemi, että sisään ja ulostulo kirjataan yhtä samalla tavalla. En tiedä, toimisiko se sitten käytännössä. Epäilyjä on. Kiitos. Grazie, collega Odi. Kiitoksia sitten Odi. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin puuttua vaan tähän kohtaan 99 poliittisen ryhmän kokouksessa pyysin, että tätä sanamuotoa vähän lievennettäisiin. Näin ei ole kuitenkaan tehty. Kohta olen aika ähm, ihmeissäni tästä. Minun mielestäni ei voida hyväksyä tapaa, jolla tätä asiaa on käsitelty. Ymmärrän kyllä teidän äh, tapamme, tapana reagoida kollega Geir, mutta jos nyt seitsemässä, seitsemällä rivillä on kolme totuuden väärentämistä ja virheellisiä asioita ja juridisesti vääriä asioita, eihän tällä tavalla voida tehdä politiikkaa. Ei, ei tämä käy päinsä. Sitten toisella rivillä sanotaan, että olisi vain yksi toimi, tai ensimmäisellä rivillä sanotaan vain yksi toimipilkka, mutta parlamentillahan on vain yksi toimipaikka, Strasbourg. Ensimmäinen virhe. Sitten tämä 160 miljoonaa euroa, jos keräämme jäsenet Brysseliin, teemmekö säästöjä verrattuna Strasbourgiin, olisiko hiilijalanjälki pienempi Strasbourgissa, äh, Brysselissä kuin Strasbourgissa, sehän olisi aivan sama. Sitten perussopimuksen muuttaminen, että se olisi Euroopan neuvoston ja valtio, eihän tämä pidä paikkaansa, vaan jäsenvaltiolle se kuuluu 27 kyllä ääntä tähän tarvitaan, joten käsitellään vaan näitä poliittisia toimipaikkakysymyksiä. Antaa tulla vain, mutta ei tämä kuulu Eurooppa-neuvostolle. Eurooppa-neuvostolla on aloiteoikeus perussopimusten uudistamisessa, mutta uudistukset tehdään jäsenvaltioiden taholta. Se ei ole eurooppalainen toimivaltuus, vaan se on jäsenvaltioille kuuluva toimivaltuus. Kiinnitän huomionne siihen, että Euroopan parlamentillakin on aloite oikeus perussopimusten uudistamiseen. Se ei ole vain Euroopan neuvostolla. Tämä on Lissabonin sopimuksen uudistus. Ehkä se on mennyt täältä ohi. Käydään vaan poliittista keskustelua toimipaikoista, mutta jätetään pois nämä tarkistukset, missä on paljon aivan virheellisiä asioita. Käsitellään vain toimipaikkapolitiikkaa Euroopan keskuspankki Frankfurtissa, patentit Münchenissä, Lontoossa muuta virastot ja kaikkien, kaikkien, kaikkien näiden valtuuskuntien matkojen hiilijalanjäljet. Onhan meitä, meillä näitä vaikka kuinka, jos nyt ruvetaan taloutta käsittelemään. Ja haluaisin ranskalaisena sanoa, että vetoan teihin sen puolesta, että kävisimme vuoropuhelua niin, että täysistunnossa voisimme tehdä tarkistuksen tähän asiaan. Se kiinnostaa koko täysistuntoa, mutta meidän pitäisi saada tähän sanamuoto, joka mm, vähän vähemmän asettaa koko huoneen, huonon valoon. tähän kuuluu tietenkin myös Ranska, mutta haluan, että tätä asiaa käsiteltäisiin järkevällä, realistisella tavalla, eikä näin tämän, tällaisen huonosti tehdyn kohdan kautta. Kiitoksia sitten kollega Brutsbuta. Takže pane kolegovi, který opravdu eh, se eh, Kiitoksia, haluaisin kiittää kollegoja. En ole, eh, esittelijä ei ole katsonut tätä pelkästään varojen käytön osalta, vaan he yrittävät löytää myös säästöjä tässä. Minulla on vielä muutama lisäkommenttikin niihin, joita täällä on vielä tuotu esille. Rakennuksiin pääsy. No, turvallisuuskysymys on tässä mukana. Kaikki, on siitä, kaikki ovat siitä puhuneet jo pitkään, niin sitä täytyy parantaa. Toinen on sitten tämä taloudellinen lähestymistapa. Kenties me voisimme myös miettiä, mitkä ovat turvallisuuspalvelun päivittäiset panokset. Meppien täytyy tietysti käyttää sähköistä kulkulupaa rakennukseen pääsemiseksi. Ja sitten on myös esimerkiksi mahdollisen tulipalon tulipalotilanne. Siinä turvallisuuspalvelun täytyy tietää, kuinka paljon talossa on ihmisiä Tsekin tasavallassa meillä on käytössä tällainen järjestelmä, ei pelkästään parlamentissa, vaan myös monissa muissa hallinnollisissa rakennuksissa, eikä meillä ikinä mitään ongelmia ole ollut asian suhteen. Toiseksikin tämä on erittäin hyvä tapa tietää, miten MEPit ovat läsnä täällä parlamentissa. Tietysti tästä täytyy puhua. Meillähän on erilaisiin kokouksiin näitä läsnäololuetteloja, mutta Saamme nähdä, miten tämä asia kehittyy. Sitten on myös ehdotettu turvallisuutta asiakirjojen osalta. Olen ennen Euroopan parlamenttielämääni työskennellyt IT-sektorilla. Ja kyllähän MEPit saavat ihan laadukkaita palveluita, mutta en usko, että me olisimme kaikissa kokouksissamme kannettavien tietokoneidemme kanssa, koska tämänhetkinen teknologia ei täällä rakennuksessa vielä sitä salli. Meidän täytyy siis parantaa parlamentin IT-järjestelyjä, langatonta verkkoa myös toimistoissamme, ja jos näin toimitaan, niin tämä on ihan oikea suunta. Grazie. Kollega Itala. Kiitoksia sitten Itälä. Puheenjohtaja, kiitos kaikista kommenteista. Suurimman osan kommenteista voin olla samaa mieltä mitä tulee paperin käyttöön polkupyöriin, niin mielelläni otan vastaan ehdotuksia ja tuen niitä. Ja mitä tässä tuli puhetta talouskriisistä ja sen tunnelmista ja sen mainitsemista tässä, niin se on mielestäni äärimmäisen tärkeä, tärkeä ajatus, että me todella todetaan se tässä, että myös parlamentin pitää itse katsoa, katsoa mitä, mitä se voi tältä osin tehdä, koska kansalaiset ovat jokaisessa jäsenmaassa suuremmassa suuremmassa ahdingossa, niin ei voi olla Euroopan parlamentti, joka ei välitä, eh, miten se kuluttaa rahoja. Sitten tämä eh, IT-sektori, niin eh, mä en tunne sitä kovin hyvin niin, ammattimielessä, mutta täytyy sanoa, että mäkin toivoisin, että se IT-puolen käytännöt olisivat paljon parempia. Meillä on tulossa wifi-verkko, se on hieno asia, sen me tarvitaan mutta monet muutkin asiat, niin, niin tuota, on kyllä, eh, tai niissä on paljon parantamisen varaa. Jos me katsotaan IT-sektorin rahoitusta, niin siinä käytetään suurimmat rahat. Ja sitten siellä käytetään valtavasti tätä ulkoista henkilökuntaa, jos itse asiassa kuluu rahaa monta kertaa ihan turhaa. Mä olen samaa mieltä, että tänne pitää saada e-, enemmän omia osaajia ja parantaa tätä tietotekniikkaa, mutta tässä mielelläni otan myös vastaan sitten muutosehdotuksia ja olen täysin samaa mieltä, että tässä on parantamisen varaa. Sitten tämä elektroninen allekirjoitus, niin haluaisin vielä täsmentää. Eli mä haluan, että kun jäsenet tulee sisään tähän taloon, niin ne kirjautuu tämän pätsin kanssa. Koska nyt kun siellä ei ole porttia, jäsen, kun jäsenet tulee sisään, niin ei ole mitään porttia. Niin sieltä voi tulla kuka tahansa sisään kuka tahansa rikollinen, kuka tahansa terroristi, kun pokkaa vaan riittää, niin voi tulla sisään. Niin miksei me niin kuin kaikki muukin henkilökunta voida vaan niin kuin vetää tämä, tämä siitä laitteesta läpi, jolloin portti avautuu, jolloin me, me kirjaudutaan sisään. Ja jos tulee tulipalo tai mitä tahansa, niin turvapuoli tietää, että ketkä on sisällä ja ketkä on ollut. Ja ei näitä tietoja mihinkään lehtiin ja julkisuuteen kukaan anna, milloin mepit on tullut ja milloin menty se on ihan päivän selvä, että ei ne ole mitään julkista tavaraa. Mä tiedän, että tähän liittyy paljon pelkoja, että sitten, sitten julkistetaan kuka tuli ja milloin, milloin tuli, niin näin, näin ei tule tapahtumaan. Ja sitten tosiaan tämä olisi paljon turvallisempaa, tämä olisi paljon tehokkaampaa. Ja mä toivoisin vielä, että me voitaisiin käyttää jollain tavalla äänestyskorttia tai jotain muuta, kun me tullaan tänne paikalle ja laittaa äänestyskortin koneeseen ja painaa nappia, jolloin me kirjaudutaan. Koska nyt kun me allekirjoitetaan tätä, nämä nimet täällä, niin teidän pitäisi mennä katsomaan, tuolla on toimisto, jossa on monta ihmistä töissä, joka tekee turhan päivästä työtä. Ja meillä kuluu rahaa, me voitaisiin olla tehokkaampia, parempi ja, ja säästää rahaa ja pistää nämäkin ihmiset sitten tuota, parempiin töihin. Eli sen takia haluaisin, että olisi tämmöinen elektroninen tota, ää, allekirjoitus. Sehän ei onnistu ihan joka paikassa. Sitten kun on ulkomaanmatkoja ja muuta, niin siellähän täytyy sitten kirjautuu kuitenkin eh, paperille, että ihan täydellistä tätä ei saada. tämä on tämä perusajatus. Tämä, tämä toimii Yhdysvaltain kongress useissa parlamenteissa jäsenmaissa. Mä en tiedä, miksi Euroopan parlamentille tämmöiset asiat voi olla joskus niin vaikeita. Ja, eh, sitten tähän ää, eh, kolmeen työpaikkaan, niin mä olen kyllä nyt eri mieltä siitä, että tämä olisi juridisesti väärin sanottu täällä. Ensinnäkin, että, että meillä meillä on kolme työ, äh, toimipaikkaa. Me toimitaan täällä Brysselissä. Me toimitaan Strasbourgissa, me toimitaan Luxemburgissa. Mä, mä en ymmärrä, mikä siinä on juridisesti väärin. Sitten se, että et kuka tästä päättää, niin täällä on todettu, että äh, tämä päätös on Eurooppa-neuvostolla suluissa lukee jäsenvaltiot. Ja tämä kustannus, tämän mä olen saanut vaan hallinnolta, että kuinka paljon tämä maksaa. Mä mielelläni korjaan, jos tässä on joku juridinen virhe. Mä toivon, että lakiosasto kertoo, että jos tässä on te, tässä kappaleessa 99 joku juridinen virhe, ja on valmis keskustelemaan tietenkin tästä. Mutta tässä on tarkoitus heittää pallo neuvostolle, jolla tämä päätösvalta kuitenkin loppukädessä on. Meillä on aloitevalta ja sitähän tässä tehdään. Tässä tehdään nyt aloitetta, että käydään keskustelua. Kun neuvosto haluaa selkeitä säästöjä myös parlamentilta, niin me kerrotaan, että tässä sitten teillä neuvosto on, sen kun vaan päätätte ja, ja tota, tässä on myös kuitenkin hiilijalanjäljistäkin kysymys. Mutta mä olen valmis keskustelemaan tästä sanamuodosta totta kai. E, enkä halua, että täällä tulee mitään, mitään tota, laivasta sanottu, mutta mä en, en edelleenkin, mä olen ystäväni Oodin kanssa eri mieltä siitä, että tässä olisi jotain laivastasta tai, tai edes periaatteellisesti väärin. Kiitos. <coughs> Grazie al collega Itala. Passiamo adesso. Kiitoksia Itälä. Nyt menemme esityslistalla eteenpäin. Vuoden 2009 vastuuvapaus neuvostolle ja muille toimielimille. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, kerron teille, että joitakin päiviä sitten tapasin Unkarin puheenjohtajavaltion edustajan, niin valtiovarainministerin, heidän pyydöstään. Hän halusi kertoa me, minulle Unkarin puheenjohtajavaltion halusta päästä toimielinten väliseen sopimukseen parlamentin kanssa niin, että päästäisiin merkittävästi eteenpäin verrattuna siihen umpikujatilanteeseen, jossa vieläkin olemme vastuuvapauden osalta mitä tulee siihen, niihin tietoihin, joita parlamentti tarvitsee vastuuvapauden myöntämiseksi. Tietenkin suhtauduin myönteisesti tähän yhteistyötarjoukseen ja mm, pyrkimykseen nopeuttaa toimintaa. Ministeri kertoi, että puheenjohtaja on, on perustanut työryhmän, joka tekee jo työtä ja on tarkoituksena on tulla tänne 28. helmikuuta tähän valiokuntaan kertomaan töistä joiden kautta pyrittäisiin pääsemään toimielinten väliseen sopimukseen. Minä tietenkin kuuntelin tätä ja korostin omaa kantaamme, parlamentin kantaa vastuuvapausmenettelyn osalta. Varmaankin olisi asiallista nyt suhtautua luottamuksellisesti tämän Unkarin puheenjohtajavaltion työhön. Tulemme tietenkin seuraamaan tilanteen edistymistä tarkkaan. Nyt annan puheenvuoron esittelijä Rivelliinille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Muiden toimielinten vastuuvapauteen kuuluu seitsemän erityis mm, eh, kertomusta seitsemän eri toimielintä. Elintä. Jos teille sopii, niin en ehkä seuraa tätä kronologista järjestystä, koska tässä on joitakin tärkeimpiä vastuuvapauksia, kuten neuvoston vastuuvapaus, niin kuin puheenjohtajakin ilmoitti. Ja sitten on muita vastuuvapauksia, jotka eivät ole vaikeustasolta niin merkittäviä. Joten jos teille sopii puheenjohtaja, seuraisin tässä toisenlaista järjestystä ja aloittaisin Euroopan tietosuojavaltuutetun vastuuvapaudesta kohta 10 Tämä on pienempi toimielin, tähän ei liity mitään erityisempiä hankaluuksia. Kaiken kaikkiaan tähän on suhtauduttu myönteisesti. Tosin esit- mietinnön niin kahdeksan olen todennut, että olisi pian annettava lisää tukea niin, että tämä toimielin voisi omaksua tilintarkastuksen tuomioistuimen huomautukset, jotka koskevat jälkikäteistarkastuksia. Erityisesti olisi tärkeää todeta, missä vaiheessa nämä tarkastukset voitaisiin tehdä. Lisäksi kohdassa 13 olen pyytänyt, että tietosuojaa valtuutettuun seuraavaan kertomukseen, toimintakertomukseen, joka koskee vuotta vuotta 2010 otettaisiin mukaan luku, jossa annetaan selvitys toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten johdosta on vuoden aikana toteutettu. Mutta kaiken kaikkiaan tässä todellakin arviointi on myönteinen. Sitten menen eteenpäin. Euroopan oikeusasiamies kohta yhdeksän. Tämäkin on vähempiarvoinen tie, toimielin, eikä tähän liity sen suurempia ongelmia. Ja myös tämän suhteen voimme varmasti suhtautua myönteisesti vastuuvapauteen. Kuitenkin on otettava huomioon tietyt vaikeudet, jotka koskevat väliaikaisten virkamiesten töihin ottoa. Tämä on toki myönteistä, mutta on todettava, että hiljattain on annettu ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi parlamentille pitäisi tiedottaa tämän asian kehittymisestä. Sitten eteenpäin alueiden komitea. Kohta kahdeksan. Tässäkään ei ole mitään erityistä mainittavaa ja uskon, että voimme nopeasti käsitellä tämän asian. Sitten talous- ja sosiaalikomitea, vastuuvapauskohta seitsemän. Tämänkään toimielimen suhteen meillä ei ole sen suurempia vaikeuksia vastuuvapauden osalta. Myös tässä kokonaisvaltainen arvio on tyydyttävä, mutta otan esille kuitenkin sen, että nämä vastaukset, joita komitea on antanut parlamentin huomioihin koskien rahoituksellisia, jäsenten rahoituksellisia intressejä. Minun mielestäni nämä vastaukset eivät ole kuitenkaan täysin tyydyttäviä toisin kuin alueiden komitean kohdalla, joka ei ole vielä tehnyt näitä, ju- näitä äh, äh, äh, ilmoituksia, mutta on kuitenkin hyväksynyt toimintatavat sosiaalikomitea ei ole kuitenkaan vielä antanut ratkaisuja, joilla tämä ongelma saataisiin lyhyessä ajassa ratkaistua. Tohtori Bermejo Garden, joka on komitean entinen jäsen ja toimii nykyään Olafissa. Hän on minun pyynnöstäni antanut kertomuksen 18. tammikuuta. Siinä todettiin, että tämä asia on vielä valmisteluvaiheessa. Tähän mennessä emme ole saaneet mitään tietoja asiasta ja uskonkin, että olisi tärkeää mainita tässä mietinnössä tämä tapahtuma. No niin, sitten tuomioistuimen vastuuvapaus, kohta viisi. Käsittääkseni kokonaisvaltainen arvio, ottaen huomioon erityisesti sisäisten tarkistusten kehittyminen ja tuomioistuimen julkisten palvelujen tarjoaminen. Tämä kaiken kokonaisvaltainen arvio on kyllä myönteinen mutta valtio, val, valiokunnan olisi pantava merkille se, että tuomioistuimen pitäisi noudattaa tilintarkastustuomioistuimen kehoituksia sen suhteen, että valmistetaan, valmistellaan paremmin hankintamenettelyt. Parlamentti, parlamenttia kiinnostaa suuresti se, että näiden juttujen määrä ei, ja näiden tapausten määrä, että tämä koskee, sen pitäisi nousta. Mutta kaiken kaikkiaan on todettava, että vastuuvapaus voitaisiin myöntää. Sitten tilintarkastustuomioistuimesta kohta kuusi. Tästä muutamia huomautuksia. Vastuuvapausviranomaisena ja ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen tehtävät Euroopan toimielin rakenteessa – Uskon, että parlamentin pitäisi erityisen tarkkaan valvoa tilintarkastustuomio toimintaa ja sen ominaispiirteitä. Tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina tehnyt ponnistuksia parantaakseen tilintarkastusten laatua. Erityisesti lisää tarkastusten avulla. Tämä on varmasti myönteinen asia ja tilintarkastustuomioistuinta pyydetäänkin laajentamaan tätä käytäntöä muihin toimielimiin. Yksi erityinen ongelma tässä kuitenkin on puheenjohtaja, ja se koskee kohtaa 14 niin Kohdassa 14 olen todennut, että kun ajatellaan tiedotusvälineissä viime aikoina olleita uutisia – on jotenkin epäilyjä sen suhteen, että onkohan tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin laitos, johon voidaan vaikuttaa ulkoapäin. Meidän pitää olla tässä asiassa hyvin selkeitä. Meidän pitäisi tämän kohdan 14 mukaisesti toimia tässä todella korostetaan, että siihen voidaan vaikuttaa ja meidän pitäisi selvästi tuoda esille se, että tilintarkastustuomioistuimen olisi oltava riippumaton ja meidän olisi pyydettävää tutkimusten syventämistä. koskien tilintarkastustuomio istuimen vaikutusten alaisuutta. Tämä kohta. Uskon, että tämän asian suhteen tarvitsemme lisää keskustelua ja lisää tutkimusta, koska tämä kohta 14 on todella ongelmallinen ja myös poliittinen luonteeltaan. Sitten kaikkein tärkein vastuuvapaus neuvostoon. Tämä on varmasti kaikkein ongelmallisin asia. On aivan turha korostaa sitä, kuinka tarpeellista on saada käyttöömme kokonaisuudessa ne tiedot, joita olemme pyytäneet ja myös tiivistetyssä muodossa tarvitsemme nämä tiedot. Haluaisin korostaa ja pohtia kanssani sitä, millä tavalla tästä toimielinten välisestä umpikujasta voitaisiin päästä eteenpäin. Se on kestänyt jo vuosia. Puheenjohtaja on todennut, että valtio Unkari on pyrkinyt ponnistelemaan tässä myös Unkarin äh, valtio. sihteeri on kertonut minulle niistä askelista, joita on otettu, jotta umpikujasta päästäisiin pois. Ja uskonpa, että tässä mielessä nyt ensimmäistä kertaa viime vuosien aikana parlamentille ollaan antamassa aivan toisenlainen rooli. Varmasti puheenjohtajakin on sitä mieltä, että tämä on hyvin myönteistä. Ajatellen sitä auktoriteettia, joka parlamentti on tässä saamassa, meidän pitäisi nyt pohtia seuraavaa koskien erityisesti mietintöni kohtaa kahdeksan ja kertomusta, josta viime viikolla varjo varjoesittelyn kanssa keskusteltiin. Meillä on, on, onko mahdollista päästä umpikujasta ja jos, niin miltä pohjalta? Perus, miltä pohjalta olisi toimittava? Minun uskoakseni tärkeimmät kohdat ovat seuraavat. Tietenkin on erotettava budjettimenettely vastuuvapausmenettelystä on varmistettava parlamentin, parlamentille asiakirjojen saaminen. Se on ja tärkeä. Edelleen epäviralliset tapaamiset eh, pääsihteeristön ja puheenjohtajavaltion ja tämän, valtiokunnan, eh, tämän valiokunnan kanssa eh, olisivat tärkeitä. Sitten kirjalliset vastaukset pääsihteeriltä kysymyksiin, joita parlamentti esittää. Jos valiokunta on tästä yhtä mieltä. Meidän pitäisi vielä esittää seuraava kysymys. Mi- missä olemme valmiita tekemään myönnytyksiä niin, että voisimme eh, saada neuvottelut onnelliseen päätökseen? Esimerkiksi eh, asiakirjojen saaminen parlamentille minun mielestäni tässä neuvosto on väärässä, koska eihän tätä voida ehdollistaa kun ajatellaan poliittista roolia, eri toimielinten eri roolia, neuvosto, neuvoston pyyntö ei ole artiklansa 319 vastainen. On totta, että perussopimuksen artiklassa 319 todi- annetaan neuvostolle mahdollisuus antaa suosituksia, mutta siinä kuitenkin asetetaan nämä kaksi toiminnetta eri asemaan. Artikla 319 perussopimuksessa on se artikla, jota neuvosto tuo neuvottelussa esille. Ja se on ikään kuin neuvoston käsissä oleva ase, mutta sen myötä myös voidaan selkeyttää sitä, kuinka voisimme vastata neuvostolle. Minusta tämä on tärkeä asia. Käsittelemme asiaa, jota on pyöritelty jo vuosikausia eikä sitä ole vieläkään pystytty ratkaisemaan. Tämä, tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää syvällistä keskustelua keskuudessamme. Tarvitsemme vielä uuden tapaamisen varjoesittelijöiden kanssa. Meidän on syvennettävä tätä asiaa myös puheenjohtajan kanssa, koska tässä vastuuvapausmenettelyssä meillä on nyt poliittisesti hyvin merkittävä rooli. Tällä vastuuvapaudella on suurta poliittista merkitystä. Ajattelen näitä toimielin, toimielinten toimia ja merkitystä ja parlamentin keskeisyyttä. Kyseessä on toimielin, jossa on valitut jäsenet ja, ja näin ollen se on luonteeltaan erilainen kuin muut toimielinet. Olen esitellyt nyt mietintöni seitsemästä vastuuvapausmenettelystä ja uskon, että tämä kohta sekä tuomioistuimen mietinnön kohta 14 ovat nämä tärkeimmät asiat, jotka meidän on ratkaistava. Kiitoksia. Aloitamme keskustelun kollega Aijala. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää aivan erityisesti herra Rivelliniä tästä tai näistä mietinnöistä ja hänen valmiudestansa tavata varjoesittelijöitä niin, että on yritetty löytää yhteisymmärrystä siitä, mikä on parlamentin eritoten tämän valiokunnan kanta näihin asioihin. Haluaisin myös hieman seurata tässä herra Rivelinin esittämää järjestystä ja esittää joitakin kommentteja Jotkut erityispiirteet toistuvat aina, ajatellen nyt esimerkiksi oikeusasiamiestä tai tietosuojavaltuutettua. Muutamia ongelmiakin on myös tuotu esille tässä, esimerkiksi alueiden komitean osalta, jotka ovat toistuneet, mutta merkittävällä tavalla nämä ovat jo parantuneet. Haluaisin keskittyä kolmeen elimeen, joiden osalta on esitetty asioita täällä Talous- ja sosiaalikomitea, aivan kuten esittelijäkin oikein hyvin ilmaisi, tässä oli ongelmia, jotka liittyvät jäsenten matkakustannuksiin ja hiukan myöskin näihin yksittäisiin kuluihin, mutta tämän lisäksi on Olafille eräs jäsen huhtikuussa 2010 tehnyt ilmoituksen oikeudellisen yksikön päällikön päällikkö on siis tehnyt talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerin epäsä, toimien epäsäännönmukaisuuksista ilmoituksen ja tämä nyt on vielä auki, mutta Olafin pitää jälleen kertaan antaa kantansa tässä, mutta tässä on ollut pitkä aikaväli. Syyskuussa sanottiin, että tästä ei anneta mitään, mutta sitten myöhemmin, en tiedä minkä vuoksi, tämä henkilö, joka oli ilmoituksen tästä antanut, niin palasi tähän ja nyt mietitään sitten, tutkitaan, että onko tässä nyt tapausta vai ei. Ja pyytäisin herra että kun tässä nyt Olaf on näitä määräaikoja antanut huhtikuusta 2010 siihen, että vihdoinkin on otettu yhteyttä ihmiseen, joka tämän ilmoituksen teki siis joulukuussa. Hänen otettiin vasta yhteyttä. Tässä meni monta kuukautta eikä Olaf tehnyt yhtään mitään, joten tässä nyt sanotaan, että Olafin määräajat huhtikuusta joulukuuhun ei yhtään mitään päätöstä itse asiassa ollut tehty. Sanoisin, että voitaisiinko pohtia, että vastuuvapautta ei anneta ennen kuin saadaan tieto siitä, onko Olaf tehnyt jotain tämän talous- ja sosiaalikomiteasta tulen ilmoituksen osalta. Toivon siis, että tämä ainakin tarkistettaisiin ja pidettäisiin vastuuvapaus avoimena ennen kuin Olaf antaa meille nyt tietoa tästä tapauksesta. Sitten tilintarkastustuomioistuin herra Riveliin, hän tämä nyt oikein hyvin on selittikin. Sitä paitsi tämä valiokuntahan on aina tuonut esille tarpeen parantaa tehokkuutta ja siitä, että pitäisi aina päästä tehokkaampaan toimintamalliin. Tilintarkastustuomioistuin on ottanut tämän huomioon ja usean otteeseen tämä on tuotu jo esillekin. Ja siellä on ryhdytty monenlaisiin toimiin, niin että voitaisiin merkittävästi parantaa tilintarkastustuomioistuimen toimia. Herra Riveliin, hän on hyvin valmis ja avoin keskustelemaan ja tarkastamaan vielä asioita, niin kohta 14 ehdottaisin, että se, että nyt yksi tilintarkastustuomioistuimen jäsen sen jälkeen, kun hän on jättänyt tuomioistuimen ilman, että on aikaisemmin puuttunut tähän asiaan mitenkään, mutta nyt hän sitten työnsä jättämisen jälkeen rikkoo vaitiolovelvollisuutensa ja sitten esittää näitä syytöksiä, mutta näyttäisi siltä, että tässä on tiettyjä henkilökohtaisia ristiriitaisuuksia myöskin mukana. No tietysti tätä täytyy selvittää, mutta ei tätä pitäisi mitenkään suurennella. Toivon, että tätä kohtaista 14 voitaisiin hieman sävyttää sen mukaisesti, mikä on meidän etumme tässä. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy tehdä työnsä mahdollisimman avoimella, avoimella ja tehokkaalla tavalla, sen täytyy tehdä hyvin työtä tehokkaalla tavalla. Ja, ja sitten vielä esitetään, että täytyy viedä tämä uudistus hyvin läpi. Me olemme mukana siinä, me teemme yhteistyötä. Eikä anneta sitä vaikutelmaa, että tämän konfliktin takia nyt yhtäkkiä näyttää siltä, että Euroopan parlamentti on vihdoinkin herännyt ja huomaa, että tässä on ongelmia. Mehän olemme käyneet vuoropuhelua ja vaatineet näitä parannuksia jo pitkän aikaa, ja jos ne eivät ole riittäviä, niin se, sekin täytyy tulla esille. Sitten lopuksi puheenjohtaja vielä tästä neuvostosta. Olen yhtä mieltä herra Rivelin kanssa, Rivelin kanssa mitä hän totesi parlamentin rooliin ja Lissabonin sopimuksen antamiin uusiin velvoitteisiin. Parlamentti saa oikein tärkeän poliittisen aseman. Ja sen sijaan, että tässä nyt jo ruvetaan miettimään, tässä vaiheessa miettimään, että mitä myönnytyksiä me olemme valmiita antamaan tuomioistuimelle Tämä on kenties toisessa menettelyvaiheessa vasta, mutta pikemminkin meidän pitäisi ensimmäiseksi kysyä sitä, että onko neuvosto tähän mennessä, tähän päivään mennessä, ei Unkarin puheenjohtajavaltiona, sillä on hyvä tahtoa ja Ja haluamme tietysti molemmin puolin päästä neuvoston yhteen vastuuvapauden osalta normaaliin tilanteeseen. Mutta siis neuvosto mielestäni e on ainut taho, joka ei ole suostunut niihin vaatimuksiin, joita jo viime vuonnakin Espanjan puheenjohtajavaltiona tunnusti hallitusten välisessä suhteessa. Euroopan parlamentilla on nyt suuremmat suurempi mahdollisuus vaatia enemmän. Unkarilla on puheenjohtajavaltiona hyvä tahto ja tämä ongelma täytyy nyt ratkaista, mutta en kyllä puhuisi nyt niin vauhdikkaasti tässä jo näistä myönnytyksistä, joita me voimme tehdä, vaan ensin täytyy miettiä tiukasti sitä, mitä tässä neuvosto on meille jo antanut, mitä on saavutettu, nämä kirjalliset vastaukset Euroopan parlamentin kyselyihin, mitä tässä nyt oikeastaan on saavutettu tähän mennessä ei tässä nyt kannata vielä tyytyväisyyttämme ilmaista ja ryhtyä puhumaan myönnytyksistä, vaan meidän täytyy todella syvällisesti analysoida tätä äärimmäisen tärkeää, poliittisesti relevanttia asiaa. Euroopan parlamentin ei täydy ottaa tässä mitään askelta taaksepäin, vaan parantaa tätä vastuuvapausmenettelyä. Meidän täytyy kuitenkin erottaa tämä talousarvio-osio. Tässähän neuvostolla on omat toimivaltuuksensa tässä on kysymys suosituksista, ei se ole mikään oikeus eikä velvoite, vaan suositus. Joten Euroopan parlamentti tämän vastuuvapauden osalta tänä vuonna, herra Rivellini aivan oikein sanoikin, tämä on poliittisesti tärkeää, se meidän ei pitäisi ottaa askelta taaksepäin ja nyt on vielä kovin varhaista tehdä mitään myönnytyksiä. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että tässä valiokunnassa poliittiset koordinaattorit päättivät kutsua kokoon erillisen kokouksen, jossa olisi Caldera tuomioistuimen presidentti ja tämä toinenkin henkilö, niin että saamme tarkemman, tarkemman kuvan tästä tilanteesta sitten um, Kiitoksia. Toistuva, vuosittain toistuva aihe on aina parlamentin suhde neuvostoon. Nämä ovat kaksi tärkeää toimielintä toki. Ja, ja, joka vuosi me, meillä on nämä kädenvääntö vastuvapaudesta. Minusta parlamentin tulisi olla täysin avoin ja onkin. Ää, sitten omaa, omien, omista, omista toimistaan neuvoston suuntaan ja, ja toisinpäin myöskin. Lopullisen päätös, lopullinen päätösvalta tässä on parlamentissa, parlamentilla, mutta toisaalta meidänkin pitää parlamenttina olla avoin neuvoston suuntaan. He voivat sitten arvostella meitä, meitä niin sen kun haluavat, mutta myös toisinpäin pitäisi tämän toimia. <clears throat> Äh, äh, äh, Lissabonin sopimuksen mukainen järjestely sisältää kummallisen siis tämän ulkopolitiikan osalta, ja hallinnon osalta siellä on sekä virkamiehiä että poliitikkoja. Se on kummallista, että me, me saa sitä kunnallisesti sitten päättää sen vastuuvapaudesta. parlamentin tulee saada myöskin tästä organisaatiosta tarkka, tarkat tiedot toimielten äh, välisessä sopimuksessa seisoo, että meidän pitäisi pitää äh, palavereja yhteydessä neuvoston kanssa äh, myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Jos neuvosto ei tähän suostu, se sitten rikkoo myöskin julkeasti sopimusta, eikä sitä voi hyväksyä. Ei, ei ole mitään, mitään sellaista ö, piirrettä neuvostossa instituutiona, joka, ei, teki, joka vapauttaisi sen vastuusta julkisuuteen – jos siis meidän pitää tässä, tästä sitten huomauttaa neuvostoa ja sanoa sitten myöskin niille, että se, neuvostolaisille neuvostolle, että sen kun arvostelette meitä, kunhan olette itse avoin myöskin meidän suuntaamme. Toimimme pitää avointa ja meidän tulisi tässä hyvin vähän hedelmällisemmin pyrkiä etenemään kuin mitä tällä hetkellä asianlaita. Kiitoksia sitten Geijer. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia esittelijälle, kiitokset ja varjolle. Tässä on valinnut suuri yksimielisyys, yhtenäisyys valiokunnassa ryhmien välillä. Mitä ajalla, Senderin kommentteihin pari kannustavaa tuen saanaa mitä tilintarkastustuomioistuimen äh, tulee äh, koordinaattorin kokouksessa äh, hyväksyttiin perehtyä tähän aiheeseen vielä kerran perun, perin pohin. Kyllä tietysti tilintarkastustuomioistuin ansaitsee saman kohtaan kuin muutkin näissä asioissa – kuten todettu, joku entinen, entinen jäsen medioissa, medioissa näitä selvitteli näitä tarkastustuomioistuimen tekemisiä pitkältä ajalta. Ja meillä on myöskin va- velvollisuus tässä val- val- valiokunnassa varmistua siitä, mikä on, on oikein, mikä on väärinymmärrystä, mitä asioita kenties on liioteltu julkisuudessa. Ja, ja onko tämä entinen jäsen muuten äh, äh, äh, virassa, niin kuin lehdistössä on annettu ymmärtää ja näin poispäin. Se on selvitettävä tämän tilintarkastustuomioistuimen jäsenen edesottamuksia puitaessa. Ja sitten tämä, tämä, tämä 2009 vuotta käsittävä vastuuvapaus ei, ei, välttämättä ei nyt sitten ole enää ajankohtainen siltä osin, mitä, mitä tällä, tä, tällä hetkellä tuomistamassa tapahtuu. Mutta kuitenkin me koordinaattoreina sitten olemme tässä tapauksessa sekä avoime, avoimesti, avoimuuden hengessä lähestyneet sitä entistä jäsentä ja ja tätä puheenjohtajan kanssa sopia pitävämme istunnon sitten suljetuin ovin jopa. Esimerkiksi tilitarkastustuomioistuimen työohjelmaa keskustelta puitaissa ja Pankaldeira vetosi mm, meihin, että voisimmeko se käsitellä luottamuksellisesti ja se tietysti voidaan, voidaan kunnioittaa. <clears throat> Minä olen avoin sen suhteen, miten, miten sitä sitten toteutetaankaan. Että joku sitten myöskin voidaan asiat julkisesti käsitellä, jos näin halutaan. Mitä sitten tulee neuvostoon? Meillä on naurettava menettelytapa ollut käytössä aiemmin <clears throat> Mä öö, öö, en ole silmiä, uskonut silmiäni, kun öö, aikoinaan jäsenet saivat 1973 vuodelta peräisin olevan herrasmiessopimuksen perusteella sovittiin, ei sitä puhutaan, puhuta mistään näistä vastuuvapauskysymyksistä, vaan, vaan toinen toisensa tulevan arvet hyväksytään näin vaan. Äh, Espanjalle olen erittäin kiitollinen äh, siitä puheenjohtajana valtion ominaisuudessa, että teki neuvostossa äh, er-, ehdotuksen, että hiukan arvokkaampaa menettelyä aletaan sitten jatkossa noudattaa. Ja näinpä nyt sitten nämä, tätä ei ole näissä perussopimuksissa eikä, eikä sopimuksissa muutenkaan säädelty. Mulder viittasi tähän toimijoiden väliseen sopimuksen. Siellä on jotain pieniä paloja siitä, joissa, joissa näitä, näitä tätä suhteita säädellään, mutta me tiedämme kuitenkin kaikki, mitkä, minkälaiset ongelmat, ongelmat puheenjohtajavaltiolla on. Belgia, Espanja eivät saaneet aikaiseksi. Nyt vasta Unkari on puuttunut. Mutta ei se siitä ole kiinni, vaan ongelma on piilee pääsihteeristössä. Pääsihteeri on se Äh, on, on se äh, kulma, kulmakivi. Äh, hän aina sitä vetoaa siihen, että ei tätä koko menettelyä ole missään säädetty. Ja niin hän sitten sanoi, että no ei hänen tarvitse mitään tietoa antaa eikä asettaa, asettautua meidän käyttöömme. Ja sitten minä sitten tietysti vastaavasti myöskin sitten vastuullisena meppinä antaa vastuuvapautta, kun ei minulla ole mitään tietoakaan millä perusteella minä sen sitten antaisin samoja sääntöjä noudattaa sitten äh, äh, tässä täytyy sitten pyrkiä ulos tästä umpikujasta jotenkin tietenkin. Se on selvä, niin kuin näin ei voi jatkua, että vuosi vuodelta me joudumme tätä ongelmaa neuvoston kanssa pohtimaan. Meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen äh, neuvoston kanssa. Äh, olen ollut näissä keskustelussa ollut vuosia mukana, mutta äh, minusta Mulderin ajatus tästä vastavuoroisuudesta oli oikein hyvä, mutta tarvitsemme tietysti oikeusperustan omalle valiokunnallemme tai jolle toiselle taas instanssille <clears throat> näitä neuvotteluja käydä. Äh, voitaisiin oikeus, oikeudellista yksiköltä vielä kysyä sitten, että missä tämä, äh, mi, miten, miten pitkälle tämä vastuunvapaus toimivalta oikein ulottuu, mihin, miten pitkälle oikeasti voimme mennä. <clears throat> Äh, niin kuin sanottu, minä kannatan tätä avoimuutta mahdollisimman pitkälle. Ja, ja sitten päästä sitten sopimukseen joko sitten toimielinten välistä sopimusta muuttamalla, mutta, mutta näin, ei, näin ei voi jatkua. Niin sillä, minun mielestäni vastuuvapautta tällä faktatiedolla, mitä meillä nyt ei voida myöntää yksinkertaisesti. Grazie. Onorevole Rivellini. Grazie, Presidente. Kiitoksia, Rivellini. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt esittää yhden pohdinnan. Tässä valiokunnassa koskien näitä useita vastuuvapauksia on löydetty synergiaa, joka ylittää puolueen rajat. Tässä valiokunnassa todella nyt toimitaan Euroopan parlamentin ja Euroopan kansalaisten etujen puolesta ohittain meitä erottavat seikat. Haluaisin kiittää kollega Ajela, Mulderia ja Geiriä koska olemme kyllä yleisesti ottaen aivan samoilla linjoilla tässä keskustelussa. Aloitan tästä viimeisestä Rageerin puheenvuorosta. Olen joitakin päiviä sitten jo pääsimme samoille linjoille kokouksessamme ja on keskeistä, että tämä sopimus vuodelta 1973 tämä herrasmies-sopimus. Sitä on tarkistettava, koska vuodesta 1973 tähän päivään mennessä maailma on muuttunut, Eurooppa on muuttunut. Ei voi olla niin, että pidämme yllä tällaista sopimusta. Voisimme ehkä tehdä herras naisten ja miesten välisen sopimuksen vuonna 2011 niin, että tämä vanha sopimus tarkistetaan läpikotaisesti. Ja ja että keskeiset asiat tehdään hyvin selviksi. Tämä voisi olla tämän vastuuvapausmenettelyn myönteinen lähtökohta. Kollega Aijalalle haluaisin täsmentää, että tämän talous- ja sosiaalikomitea koskeva vastuuvapausongelma on kyllä aivan tosi asia, mutta on totta myös, että emme voi sitä tähän yhdistää, koska näiden kahden asian merkityksen. Tässä on hyvin erilainen, on, on otettava huomioon se, mitä on tapahtunut. Tarvitsemme toimintaa ikään kuin kahdella tasolla. Se, mitä te pyysitte, on toki tärkeää, mutta minusta on myös tärkeää, että meillä on tasapaino vastuuvapauden ja tämän kysymyksen syventämisen välillä. Sitten kohta 14 tilitarkastustuomioistuimen vastuuvapaudessa. olen laatinut äh, kohdasta 14 myös toisen version, vähän tällaisen mm, pehmeämmän version, niin kuin kollega Ajala on pyytänyt. Tarvittaessa mm, voisimme tavata varjoesittelyiden kesken ja keskustella tästä uudesta sanamuodosta tästä kakkosversiosta niin, että mahdollisesti voisimme päästä sopimukseen, koska tämä problematiikka ja kollega Aijalan huoli on aivan, aivan todellinen. Ei se ole mitään kuviteltua huolestumista. On luultavaa, että jollakin tavalla pitäisi pehmentää kohtaa 14 omassa mietinnössäni niin, että annettaisiin lisää auktoriteettia tilintarkastustuomioistuimelle. Sitten neuvoston vastuuvapaudesta. Olen aivan yhtä mieltä kolmen kollegan kanssa, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron aikaisemmin. Hyvä kollega Aila, kukaan ei usko, että pitäisi yhtään epäröidä näissä neuvotteluissa. Ei todellakaan. Niin nyt vuosien jälkeen lopultakin olen porautunut tähän kysymykseen vaatimattomasti sanottuna. Minäkin olen sitä mieltä, että tällä kertaa tämä ongelma on kerta kaikkiaan ratkaistava. Tarvitaan siis äärimmäistä tiukkuutta meidän taholtamme. Tietenkin äh, tarvitaan äh, asialliset suhteet toimielinten välillä ja tarvitaan halua päästä yhteisen tavoitteeseen kukaan ei pyydä, että otettaisiin edes pienempiä taskelta taaksepäin. Mutta kun neuvottelut aloitetaan, mukaan lukien instituutioiden kohteliaisuus Unkarin puheenjohtajavaltion taholta, joka on todellakin pyytänyt puheenjohtajan de magistrisiltä tapaamista ja halusi tavata minutkin, halusi kertoa minulle siitä, että sieltä päin löytyy kyllä halua päästä sopimukseen. Tällaisessa tilanteessa on aivan välttämätöntä, että me istumme neuvottelupöytään. Ei kyseessä ole edes neuvottelut, vaan keskustelut, ja meillä, meidän on puolustettava ehdottomasti Euroopan parlamentin ja kansan oikeuksia, mutta tietenkin kun istutaan keskustelupöytään, niin pitää tietää, mistä aloitetaan ja mihin halutaan päästä koska muussa tapauksessa istutetaan siellä pöydässä vähän juttelemassa ja rupattelemassa, enkä usko, että se on mikään meidän pyrkimyksemme. Esittelijän puolestaan on voitava tuoda selväksi omat tiukat aikomuksensa koskien parlamentin oikeuksien puolustamista, mutta pyydän myös puheenjohtajalta kollegoilta, millaisissa puitteissa keskustelua käydään millaisia myönnytyksiä me mahdollisesti voimme harkita, mitkä ovat neuvottelujen puitteet, mihin asti voidaan mennä. Minä edustan täällä valiokuntaa, mutta minun on toimittava teidän äänitorvenanne ja kerättävä teidän kantanne yhteen. On siis todella tarpeellista keskustella tästä asiasta. Nyt pyydänkin, että antaisitte minulle ohjeita todella puheenjohtaja, sanon vielä jälleen kerran erittäin voimakkaasti, että minä haluan viedä eteenpäin tämän valiokunnan kantojen yhteenvedon ja sitten tästä työ alkaa. Kiitoksia. Grazie. Abbiamo concluso. Ajala. Kiitoksia sitten vielä Ajala. Kiitos puheenjohtaja. Ihan vain tilintarkastustuomioistuimeen vielä yksi huomio. Kiitän herra Rivellin ja jatkamme yhteistyötä kaikkien näiden asioiden osalta, mutta eh, vastaisin vielä tähän, että en halua kohdasta 14 mitään eh, hentoisempaa, vaan tämän täytyy vastata institutionaalinen välistä sopimusta ja myös tilintarkastustuomioistuimen luonteenpiirteitä. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin kohta 11 tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 työohjelma. Toivotan tervetulleeksi tuomioistuimen presidentin Calderan. Hän voi istua tänne paikoilleen ja aloittaa puheenvuoronsa kun vain voi. Mr. Chairman. Herra puheenjohtaja, kiitoksia ja pahoittelen, että hieman myöhässä saavuin tänne saliin. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on jälleen suuri ilo ja kunnia puhua tälle valiokunnalle eritoten näin toisen kauteni alkaessa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä. Odotan innolla yhteistyön jatkumista tämän valiokunnan kanssa toimikauttani aikana. Itse asiassa tuomioistuimen suhde tähän valiokuntaan on olennainen ajatellen sen kykyä täyttää sopimuksen asettamat tehtävänsä avusta Euroopan parlamenttia ja neuvostoa harjoittamaan niiden talousarvion val- valvontavaltaansa ja se on tärkeää myös sen oman tehtävän kannalta, eli antaa oma para- panoksensa EUn varainhoidon hallintaan ja edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Viimeisten kolmen vuoden aikana tilintarkastustuomioistuin on toteuttanut sisäistä uudistusta ja tehnyt itsearviointia ja vertaisarviointia tuomioistuimen tilintarkastuspuitteiston mallista ja toimivuudesta. Tämän tuloksena olemme kehittäneet vuosille 2009-2012 strategian puuttuaksemme määriteltyihin parannusvaatimuksiin tutkimusalueeseen kokonais. Tavoitteena on maksimoida tuomioistuimen työn vaikutusta. Monet näistä prioriteetoimista strategian osalta on saatettu loppuun mukaan lukien tuomioistuimen menettelysäännöt muodostaa näitä sopimuksen määrittelemiä jaostoja. Muut toimet toteutetaan vuosina 2011 ja 2012 Kuitenkaan nämä toimet eivät yksinään voi varmistaa sitä, että saavutamme halutun vaikutuksen. Tässä kysymys on myös siitä, että eri sidosryhmät mukaan lukien teidän valiokuntanne luottavat meihin ja työhömme. Luottamus, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tähdellisiä. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin on onkin määritellyt toiminnalleen selvät arvot, jotta sidosryhmämme tietävät, mihin olemme sitoutuneet, eli riippumattomuuteen, rehellisyyteen ja puolueettomuuteen, työmme ammattimaisuuteen, työn tuomaan lisäarvoon sekä työntekijöidemme ja toimielimemme ammattitaitoon ja tehokkuuteen. Nämä ovat niitä arvoja, joiden varaan olemme rakentaneet jo monien vuosien ajan maineemme ja instituutioidemme välisen luottamuksen. Nämä arvot kannustavat meitä kohti asettamiamme 2009-2012 strategian tavoitteita, ja nämä tulevat ohjaamaan myös työtämme vuonna 2011. Riippumattomuus, rehellisyys ja puolueettomuus ovat tietystikin välttämättömiä ennakkoehtoja kaikelle uskottavalle, kaikille uskottaville ulkoisille tarkastusinstituutioille. Sopimuksessa tilintarkastustuomioistuimelle on annettu useita turvalausekkeita, jotka pätevät vuonna 2011 meidän statuksemme instituutiona, kollegiaalinen päätöksenteko ja tiukka julkinen jäsenten nimitysmenettely, mutta nämä turvalausekkeet eivät itsestään riitä luottamuksen rakentamiseksi. Muutakin vaaditaan. Ensinnäkin jäsenten ja henkilökunnan täytyy noudattaa erittäin korkeita eettisiä standardeja työssänsä ja suhteissansa niin, että ne, nämä tahot voivat pitää kiinni tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta. Ja me jatkamme tällä tiellä vuonna 2011 niin kuin aikaisemminkin. Toiseksikin tuomioistuimen täytyy löydöksestänsä raportoida tasapainoisella tavalla. Sen ei pidä liioitella ongelmia eikä myöskään aliarvioida niitä. Ongelmat täytyy asettaa niiden oikeisiin kon- konteksteihin. Saavutamme tämän antamalla tarkastettaville oikeudenmukaisen kuulemismahdollisuuden ennen raporttien julkaisemista ja varmistamme sen, että kaikki todisteet ja väitteet raporteissamme on pitävästi testattu sisäisten tarkastusmenettelyjen kautta ja niistä on syvällisesti keskusteltu tilintarkastustuomioistuinten jäsenten kesken. Kolmanneksikin pitääkseen kiinni maineestaan tilintarkastustuomioistuimen täytyy olla ja se täytyy tunnustaa avoimeksi ja tilivelvollisuudeksi. Tänä aamunakin keskustelitte vastuuvapaudesta ja me otamme tämän prosessin erittäin vakavasti. Tämän vuoksi esimerkiksi me olemme myös toteuttaneet ulkoisen tilintarkastuksen toimielimemme osalta ja julkaisseet tulokset ja olemme kehittäneet tämän lisäksi myös keskeiset toimintaindikaattorit, joista kerromme vuosittaisessa toimintakertomuksessa. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa me olemme ottaneet nämä indikaattorit, indikaattoreissa mukaan myös sidosryhmien tyytyväisyyden työhömme. Tämän vuoksi olemme pyytäneet myös tilintarkastajaa tiimiämme tot, ö, toimimaan niin, että tässä myös saadaan ulkoiset toiminnat mukaan ja tehdään vertaisarvio vuonna 2008 sekä julkaistiin sen tulokset. Vuonna 2011 jatkamme samalla reitillä näiden vertaisanalyysien kautta, aivan niin kuin strategiassammekin tehtiin. Meille tämä vertaisanalyysi on väline ei pelkästään tilivelvollisuuden osalta, vaan myös se myös osoittaa, miten sitoutuneita me olemme ammattimaiseen toimintaan. Tilintarkastustuomio on sitoutunut panemaan täytäntöön kaikista uuden aikaisemmat tarkastustandardit ja samalla se haluaa olla eturintamassa kehittämässä julkista tilintarkastusta. 2011 tilintarkastustuomion istuin soveltaa uusia kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja, jotka hyväksyttiin marraskuussa 2011. Tilintarkastustuomioistuin on osallistunut aktiivisesti korkeimpien kansainvälisten tilintarkastuselinten työryhmiin. 2011 me jatkamme yhteistyötä muiden instituutioiden kanssa, jotta voimme kehittää innovatiivisempia ja harmonisoidumpia lähestymistapoja tilintarkastustoimintaan Euroopan unionin rahojen osalta niin tilintarkastustuomioistuimissa kuin muissakin jäsenvaltioiden e, vastaavissa elimissä. Hyvä puheenjohtaja, kun olemme valinneet 2011 tehtävät, niin me olemme ennen kaikkea etsineet tässä lisäarvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme resurssien käytössämme halunneet olla proaktiivisempia. Vuodelle 2011 tilintarkastustuomioistuin on suunnitellut julkaisevansa 45 vuosikertomusta. Mukana on vuosikertomus yleistä talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastosta, samoin kuin erityisvuosikertomuksia virastoista ja muista elimistä. Tärkein tehtävä, jonka tuomioistuin tekee yleisen tarkastus talousarvion osalta. Tämähän on perusta tuomioistuimen vuosio, vuosiraportissa. Tässä on mukana ö, tarkastuslausuma Euroopan unionin tilien luotettavuudesta ja oikeudellisuudesta ja säännönmukaisuudesta. Kuten kerroin teille viime vuonna, tilintarkastustuomioistuin on luonut oman asiantuntijatyöryhmänsä pohtimaan sitä, millä tavalla tilintarkastustuomio voi kehittää eteenpäin yleisen talousarvion varainhoidon valvontaa. Tästä tuloksena tilintarkastustuomioistuin päätti määritellä erityisarviointien laajuuden vuosikertomuksessa. Ensinnäkin vuosikertomus vuodelle 2010 budjetista. Siinä on mukana uusi arviointi, jonka nimenä on tutkimus ja sisäinen politiikka, ja se kattaa tutkimus ja muut sisäisen politiikan kulut 2011 talousarvio kertomus, joka siis tulee vuonna 2012 julkisuuteen. Siinä tulee olemaan erityisarviot maataloudesta ja maaseutukehityksestä, samoin kuin aluepolitiikasta, energiasta ja liikenteestä yhtäältä ja toisaalta työllisyydestä ja sosiaalikysymyksestä. Tämän lisäksi vielä ulkoinen apu, kehitysapu ja laajentuminen, samoin kuin hallinnolliset kulut ja omat tulot tulevat olemaan erityistarkastuksen alla. Tämä uudenlainen alojen määritelmä eri erityistarkastusten osalta, sen tavoitteena on parantaa ottaa huomioon sidosryhmien erityistarpeet eritoten tässä valiokunnassa. Tietysti tässä asianmukaisesti otetaan huomioon tehokkuus ja resurssikysymykset. Vuoden 2010 vuosikertomuksessa otetaan huomioon myös muiden tilintarkastajien toimet tarpeen mukaan samoin kuin vuosittaiset toimintakertomukset komission pääosastoilta. Samaan aikaan tilintarkastustuomioistuin selvittelee myöskin, miten se voi tuoda lisäarvoa tekemällä yhteistyötä kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa. Tätä silmällä pitää meillä on pilottihankkeet kansallisten tarkastusvirastojen kanssa Alankomaissa ja Tsekin tasavallassa koskien, koskien koordinoituja tilintarkastuksia maatalouden menoerien laillisuuden varmistamiseksi. Tämä pilottihanke on määrä valmistua tänä vuonna mukaan lukien sitten sen kokemuksen arviointi. Mitä sitten tulee <clears throat> toimielinten hallintokulujen arviointiin 2010 vuosikertomuksessa on mukana myöskin sitten tulokset kaikkien toimielinten valvontajärjestelmien toimivuudesta mukaan lukien Euroopan neuvosto ja neuvosto 2011 tilintarkastustuomioistuin tulee myöskin sitten merkitse, miettimään tarkastuksensa merkitystä ulkoiselle, ulkosuhde, uudelle ulkosuhdepalvelulle. <clears throat> koska virastojen, toimeenpanovirastojen yhteishankkeiden ja muiden elinten määrä kasvaa, myöskin sitten tilintarkastus tuomioistuimen työtaakka kasvaa. Tässä yhteydessä tuomistomen lausunnossa 6 kautta 2010 meillä on varanhoitoesityks, uuden varanhoitoesityksen nojalla ehdotuksia, miten komission ehdotuksia voitaisiin Eh, ehkä uudistaa eh, eh, mahdollisimman kustannustehokkaasti Äh, kunhan sitten toimisto on saanut viran, viralliset velvollisuutensa täyttänyt vuosikertomusten äh, laatimiseksi. Se tulee myöskin sitten äh, tekemään tällaisia sääntöjen ottamisia suoritusperusteisia tilintarkastuksia, jotka johtavat sitten erityiskertomuksiin. Näiden tarkastuskertomusten tai tarkastuksen tarkoituksena on tuoda lisäarvoa, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota korkeariskialueisiin ottaa, ottamalla esille erityisen äh, asianosaisille tärkeitä kohteita. Tällaiset äh, mahdollistavat myöskin sitten EUn yleisen varain käytön valvonnan tehostamisen. <clears throat> Äh, me äh, tuomistumelta on luvassa erilaisia kertomuksia eh, eh, ja tilintarkastushankkeita ensi vuonna. Niistä on olemassa erillinen lista. Mitä sitten tulee julkaistaviin kertomuksiin? Eh, meillä on ulossa erityiskertomus tässä heti vuoden alussa kumppanuus- ja naapurussuhteista. Samoin myöskin tarkastus on toteutettavissa AKT-maiden yleisen budjettituen hallinnosta ja komission osalta myöskin sitten Eh, eh, Saharan eteläpuolisen Afrikan eh, koulutusapu ja kehitysvarat tarkastetaan ja myöskin sitten lihatuotteiden eläinlääketarkastuksen kustannukset tullaan tarkastamaan loppuosan vuodesta toimistossa toimiston käyttää erityiskertomusten laatimiseksi koko joukosta erilaisia hankkeita, esimerkiksi rahoitussuunnitelmasta, pk-yritysten vakuusjärjestelmästä, e-hallinnosta ja, <clears throat> ja, e, ja myöskin seurantaa erityiskertomukselle 1 kautta 2005 koskien Olafin toimintaa <clears throat> Äh, meillä on myöskin äh, koko joukko äh, uusia hankkeita vireillä. Lisää tietoa näistä ja kaikista muistakin 2001 tarkoitushankkeista tulee mukaan, tulee olemaan sitten näissä erilaisissa julkaistavien asiakirjojen liitteissä. Tuomioistuimelta tulee myöskin lausuntoja eri asioista niin siis kaikki lisäksi on myöskin julkistaa erilaisia lausuntoja joko asianomaisten toimielinten pyynnöstä koskien niiden äh, lainsäädäntöehdotusten rahoitusvaikutuksia tai tekee niitä omasta aloitteesta esimerkiksi osa- osallistuakseen EUn äh, taloushallinnosta käytävään yleiseen keskusteluun. 2011 äh, on luvassa koko joukko merkittäviä lainsäädäntöehdotuksia ja päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan EUn taloushallintoa moniin vuosien ajan tulevaisuudessakin. Ensinnäkin uusi varanhoitoasetus ja sen täytäntöönpanon säännöt ovat luvassa. Samoin myöskin sitten virastojen varanhoitoasetus, ne, jotka liittyvät EUn e talousarviointiin, sisältävät omat, omat varat ja moni, en, uuden moni, monivuotisen rahoituskehityksen 2013 vuoden jälkeen, samoin kuin ehdotukset koskien sektoraalista lainsäädäntöä EUn tärkein, tarkaim, tarkaimmilla, tärkeimmillä varankäyttöalueilla Äh, <clears throat> tuomioistuin on erittäin tyytyväinen siitä, että, että tämä, tästä valiokunnasta tulee paljon panosta, panosta ja evästystä näihin aiheisiin. Äh, sen vuoksi me jäämme odottamaan äh, esimerkiksi mielipiteenvaihtoa, jota on määrä käydä huhtikuussa koskien rahoitushallinnon tehostamista ja sen valvontaa ja semmoista ja tietenkin ne edustajat voivat aina oma-aloitteisestikin ottaa yhteyttä. Rahoitusuudistuksen lisäksi on luvassa erilaista muutakin uudistustyötä EUn e taloushallintoon reaktiona tähän rahoitus- ja talouskriisiin. Tuomioistuimen on tarkoitus näitä kehityskulkuja seurata hyvinkin läheisesti, erityisesti mitä Eh, eh, mm, toteuttamalla tarkastuksia eh, ja miettimällä, millä tavalla avaimuutta voitaisiin pysyvien vakausmekanismien osalta parantaa. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvin kunnianhimoinen toimintaohjelma ja tuomioistuinen kyky vasta huutoonsa tulee tietysti riippumaan sen sitoumuksesta, sitoutumisesta ja ihmisten ammattitaidosta ja tehokkuudesta. Tätä tarkoitusta varten tuomioistuin pyrkii värmäämään riittävää tehokasta ammattitaidosta henkilökuntaa e, ja pyrkiä vähentämään myöskin henkilöstövajausta. Niin ikään tullaan jatkamaan ammattikoulutusta ja urakehitystä tullaan tukemaan monin tavoin. Sen lisäksi tuomioistuin on sitoutunut rakentamaan aiempien menestystarinansa varaan niin, että saadaan sukupuolten välinen tasapaino paremmin laitoksessa toteutumaan. Mitä sitten tulee tehokkuuteen tuomioistuin tulee edelleen toteuttamaan strategiansa 2009-2012 periaatteita koskien resurssien, henkilöstöresurssien parasta mahdollista käyttöä, mukaan, mukaan lukien myönteinen tarkastuslausaman vaatima työ sekä myöskin parantamaan viestintää ja tehostamaan hallintoa. 2011 tulemme myöskin sitten jatkamaan uudistustyötämme toiminnan virtaviivaistamiseksi. Herra puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, tämä, toimistoiminen ja tämän valiokunnan väliset hyvät suhteet ovat er-, erilaisen tärkeässä roolissa, kun ajatellaan kansalaisten luottamuksen parantamista unioniin ja sen tapaan käyttää rahojaan viisaasti. Kun me toimimme yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi, me voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Tämän vuonna yhteistyö jatkuu varmaan entisten vuosien tavoin ja olemme, olen aivan vakuuttunut siinä, että voimme sitten nojautua siihen, mitä olemme tähän asti saavuttaneet, jotta EUn kansalaisille saadaan parempaa tulevaisuutta aikaiseksi. Grazie Presidente. Kiitoksia. Noi tra questi... Kiitoksia presidentti. Mekin olemme vakuuttuneita sitä, että meidän toimielinten välinen yhteistyö on aivan keskeistä, kun ajatellaan unionin kansan kansalaisten etua. Jos ei ole mitään tähän lisättävää, niin menemme sitten eteenpäin. Aha, edustaja Mulder. I thought on such an impressive uh, Kiitoksia tästä hyvin vaikuttavasta puheesta. Kyllähän siihen nyt täytyy hieman reagoida. Minun mielestäni tilintarkastustuomioistuimen ohjelma on hyvin kunnianhimoinen. Olen tarkastellut näitä tutkimuksia ja tarkastuksia, joita aiotte tehdä. Se vaikuttaa mielestäni hyvin mielenkiintoiselta. Eräsen erityisen seikkaan haluaisin hieman puuttua vielä. Kukaan ei tiedä, miltä tulevat äh, rahoituspuitteet näyttävät, mutta kaikki tällä hetkellä puhuvat äh, yksityisen ja julkisen välisistä kumppanuuksista. Tämä tarkoittaa siis enemmän yhteistyötä myös Euroopan investointipankin kanssa. Eräs seikka, jota aiotte äh, tutkia, on PK, äh, takurahasto ja tämähän on osa myös EIPn asioita. Kysymykseni herra Kalteiralle on seuraava. Onko mitään äskettäistä tutkimusta tilintarkastustuomioistuimelta julkisen yksityisen välisestä kumppanuuksesta, niin kuin niitä on toteutettu unionin yleistä talousarviosta tai Euroopan investointipankin taholta. En tiedä ollenkaan, onko Euroopan investointipankko pankki Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoiminnan ulottuvuudessa vaiko ei? Mitä voisitte näistä asioista sanoa? Kollega Geijer. Kiitoksia sitten kollega Geijer. Lieber Herr Präsident Caldera, herzlichen Dank. Kiitoksia, eh, herra Caldera, eh, eh, siitä, että saimme perehtyä toimintaohjelmaan ja aamulla tänne Äh, Brysselin asti vaivautunut. Haluan äh, ryhmäni äh, nimissä onnitella teitä jatkokaudestanne toimistamme puheenjohtajana. Minulla olisi kaksi kysymystä ensi, en, tämän vuoden toimintaohjelmasta. Mä olen tämän näiden selvitystyölistan mm, nähnyt. Se on aika vaikuttava pitkä. Siinä on koko joukko mielenkiintoisia äh, kohteita, myöskin tällaisen yhteistyön pohjalta. Äh, äh, myöskin näiden e-, esiselvitykset ovat mm, kiinnostavia. Kiinnostaisi teitä, miten te ne valitsette. Ja ja minä mietin nyt tässä sitä, öö, eikö tässä sitten öö, aika, aika, aika, aika, <clears throat> aika selkeästi tulisi aika nopeassa tahdissa sitten tämä ulkosuurehallinto auditoida. Onhan tavallaan uusi toimi, Siinä on kuitenkin äh, komission ja neuvoston henkilöstöä jäseninä. Me olemme tässä äh, äh talossa viime, äh, viime kuukausina äh, toimineet aika tehokkaasti saadaksemme tälle äh, ulkosuudenhallinnolle työjärjestyksen ja muut säännöt, henkilöstösäännöt ja, ja olisi myöskin kenties asiallista sitten hoitaa sen raha, rahoitushallinto linjaan myöskin sitten muun hallinnon kanssa. Minusta olisi aika hyödyllistä, jos me voisimme tämän tarkastuksen osalta, osalta sitten äh, äh, jonkinlainen äh, yhteistyön suhteessa komission, komissiota koskevaan vastuuvapaustarkastukseen. Me voisimme mielellämme käyttää tilaisuutta hyväksemme tehdä yhteistyötä tämän asian tiimoilta kenties jatkossa entistä paremmin. Kiitoksia sitten Makovei. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset teille, hyvä tilintarkastustuomioistuimen presidentti, tästä esityksestänne. Niin toivoisin, että voisimme valiokunnassa keskustella herra Kuirkan esille ottamia asioita ja tarkastella niitä. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Herra Kuirta sanoi, että olin yksinäinen ääni aavikolla, kun puhuin näistä kokemuksista. 2008 vertaisanalyysissä sanottiin, että mahtaa olla, saattaa olla uhka itsenäisyydellä. Missä raportissa me ei mainita tällaista paljastusmekanismia, jos tulee ongelmia instituutiossa, Millä tavalla aiotte puuttua tähän kriittiseen puutteeseen? Herra Enkuirda myös mainitsi niin kutsuttujen heikompien veljien läsnäolon tilintarkastustuomioistuimessa. Jotkut näistä tuomioistuimen jäsenistä ovat edelleen ö, toimessansa artiklaan 4 kohtaa ö, kaksi työjärjestyksestä on sovellettu tässä 2009-2012 strategiassa haluatte toteuttaa näitä vertaisanalyysejä. Nyt ollaan puolessa välissä strategiaa. Mihin toimiin olette jo ryhtyneet tähän mennessä? Aiotteko te jonkinlaisen puolivälin arvion esittää, jossa käsitellään nimenomaan strategian tämänhetkistä täytäntöönpanoa? Eh, Ennen kuin annan puheenvuoron vielä toiselle kollegalle, haluaisin muistuttaa kollega Makoveille. Hän ei ollut täällä ehkä aikaisemmin paikalla että koordinaattoreiden kokouksessa olemme jo käsitelleet tätä hankalaa kysymystä, jonka otatte uudelleen esille lähipäivinä. Tässä valiokunnassa järjestetään erillinen kuulemistilaisuus sekä äh, presidentti Caldera että entinen presidentti Valkirilla ovat paikalla ja näin äh, käsitellään näitä asioita. Siis valiokunta on jo tätä tätä asiaa käsittelemässä. Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää presidentti Caldeiraa tästä kertomuksesta, erityisesti tästä ohjelmaehdotuksesta. Kuten kollegatkin sanoivat, täällä on todella meitä kiinnostavia seikkoja, joissa hyvin täsmennetään sitä, että tarvitsemme tietoja, jotta voimme valvoa ja seurata yhteisöbudjetin täytäntöpanoa. Haluaisin konkreettisesti esittää kysymyksen koskien äh, lausuntoehdotusta. Tämä koskee BKT-tietoja, joita käytetään, joita tullaan käyttämään uusien rahoitusnäkymien asiassa ja siihen liittyvät myös nämä strategiat, joilla puraudutaan talous- ja rahoituskriisiin. Haluaisin, että antaisitte meille lisää tietoja vielä siitä, mihin, mitä pyritte selvittää, mitä, mitä tilintarkastustuomioistuin tämän lausunnon kautta pyrkii selvittämään. Sitten näitä valmistelevia tutkimuksia, niiden mukana on myös äh, rahoituskriisiä koskeva selvitys ja komission hyväksymät toimet. Tämä liittyy yleisesti ra- eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään. Haluaisin, että kertoisitte vielä, mihin tavoitteisiin tilintarkastustuomioistuin tämän tyyppisten valmistelivien tutkimusten kautta pyrkii. Ymmärrän kyllä, että sillä voi olla merkittäviä myönteisiä vaikutuksia Euroopan budjettipolitiikkaan. Itälä. Kiitoksia sitten Itälä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää, kiittää Tuomer Calderoa ja esityksestä ja hyvästä yhteistyöstä ja samoin onnitella häntä. Hän äh, aloitti toisen kautensa. Mä haluaisin tähän äh, tuomioistuimen toimintaan tehdä vain yhden kysymyksen, kun usein äh, vähän tämmöisiä käytävää keskusteluja käydään siitä, että tuomioistuin ei ole riittävän tehokas, kun jokaisella jäsenmaalla on yksi, yksi tuomari, 27 tuomaria miten te näette, että on, onko toiminta riittävän tehokas, löytyykö jokaiselle tuomarille riittävästi oikeita töitä vai, vai pitäisikö tätä tarkastella jostain muusta näkökulmasta kuin niin, että jokaisella jäsenmaalla on oikeus saada yksi tuomari? Grazie. Collega Chatsimarkakis. Kiitoksia sitten kollega Chatsimarkakis. Kiitos eh, puheenjohtaja presidentti. Ilo ja kunnia saada teidät taas tavata. Hyviä, hyvää, hyvää yhteistyötä tehneet eh, eh, koskien komission vastuuvapautta. Meillä on hyvin tehokasta se yhteistyö ollut ja intensiivistäkin toki. <clears throat> Haluaisin tähän viitata ja haluaisin kuitenkin asettaa tämän ihan uusiin, uusiin puitteisiin. Minä puhun nyt Lissabonin sopimuksen mahdollistamasta arviointikertomuksesta. Siinä vaaditaan komissiolta sitä, että me sitten jatkossa enää pelkästään mittaa näiden menojen oikeellisuutta, <clears throat> no juridisesti, vaan myöskin sitten pohdimme niiden taloudellisuutta ja, taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. <clears throat> Tämmöinen äh, on teiltä sitten äh, tulossa kai. Ja me olemme äh, puheen presidentti Kalleran kanssa keskustelleet sitten teidän roolistanne äh, siinä meidän ja teidän välistä työjakoa. Emme juurikaan voi kuvitella parempaa tahoa sitä, näitä selvityksiä tekemään kuin te. Teillä on usein näissä, äh, näissä erityiskertomuksissa äh, punnittu paitsi näiden menojen, menoerien oikeellisuutta, myöskin niiden järkevyyttä ja no, noin taloudellisilta, taloudellisilta kantilta katsottuna. Nyt sitten tästä kertomuksesta vielä. Haluaisin vielä sitten varmistaa, että haluatteko ottaa tämän roolin kantaaksenne meillä. Meillä on komissiolta, komission vastuuvapausluettelo. Tiedossa me myöskin henkilöstö, henkilöitä, listassa on mainittu ja sitten, että voitaisiin tämän suoritusperusteisuuteen perustuvan äh, tarkastuksen äh, tekemään. Haluatteko sellaisen äh, ryhtyä? Kykenettekö siihen? <clears throat> Voisitteko katsoa uhraavanne voimavaroja sitten tällaisen voimavarojanne tällaisen vuotuiseen keskustelun aiheesta asianomaisten tahojen kanssa. Aika mittava hanke kaiken kaikkiaan. Tämän haluaisin tietää. Kiitoksia, olkaa hyvä. Thank you uh, very much. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista, joita esititte minulle ja tuomioistuimelle. Yritän vastata näihin esille tuotuihin kysymyksiin. Herra Mulderin kysymys tilintarkastustuomioistuimen työstä julkisen ja yksityisen kumppanuuden kontekstissa – muistuttaisin, että joka vuosi me näitä Euroopan unionissa sillä hetkellä voimassa olevia yhteishankkeita, julkisia ja yksityisen kumppanuuksia tarkastamme. Yhteishankkeethan ovat luonteeltaan usein julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, ITER, Clean Sky ja niin edelleen. Tietysti uusi varainhoitoasetus antaa selviä ehdotuksia siitä, millä tavalla rakentavammalla ja selvemmällä tasolla tavalla näitä käsitellään. Ja uuden varainhoitoasetuksen puitteissa me kiinnitämme huomiota tiettyihin turvalausekkeisiin, jotka täytyy ottaa huomioon ja odotamme uusien rahoitusvälineidenkin tarkastusta, joita käytetään näissä. Sitten investointipankin tarkastus, sehän on mukana sopimuksessa, joten tilintarkastustuomioistuin on toimivaltainen. Kaikki ne varat, joita investointipankin tai rahastojen kautta kanavoidaan, ne ovat tarkastettavissa. Tämä toteutetaan joko hallinnoitien toimien, esimerkiksi PK-yritysten sitten äh, takuufasiliteetin tai niiden äh, rahoitusvälineiden kautta, joita käytetään äh, rakennerahastoissa pk-yritysten tukemiseksi. Me tarkastelemme tämän vuoden aikana näitä kahta erityistä aihetta. Teemme niistä tarkastukset. Meillä on muita uusia rahoitusvälineitä tässä kehittymässä uuden varainhoitoasetuksen puitteissa. Ja myös tuomioistuimen mandaatti on näiden uusien välineiden osalta turvattu sopimuksessa. Uskon, että huhtikuussa tästä järjestetään kuuleminen, jolloin voimme yksityiskohtaisemmin näitä seikkoja sitten käsitellä. Ohjelma on todellakin kunnianhimoinen. Kenties liiankin kunnianhimoinen, mutta me yritämme tehdä parhaamme, käyttää parhaalla mahdollisella tavalla resurssejamme. Nämä alustavat tutkimukset, jotka on luetteltu tässä työohjelmassa, ne on valittu neljän tärkeimmän kriteerin mukaisesti. Riski, rahoitus, vaikutus, relevanssi, katto tavoite ja vaikutus. Ja näiden pohjalta sitten näitä aiheita arvioidaan. Ovatko ne painopistealueen luokassa korkeimmalla, keski- vai alemmalla tasolla? Jos meillä on rajallisesti resursseja, niin silloin tietysti luettelossa korkeimmalla ovat nämä korkean prioriteetin aiheet, jotka on määritelty. Tämän vuoksi siis nämä ovat tässä luettelossa mukana, eivätkä jotkut toiset aiheet. Tietysti huolellisesti myös pohdimme, kun teemme näitä alustavia tutkimuksia. Me otamme huomioon parlamentin esittämät vaatimukset, kun se antaa vastuuvapauksia. Ja me yritämme tänä vuonna ottaa parlamentin ehdotuksia prioriteetteina huomioon, niin kuin edellisinä vuosinakin on toimittu. Ulkosuhdehallinto. No, tuomioistuin on antanut kaksi ehdotusta henkilöstösäännön ja varainhoitoasetuksen muutoksiin liittyen ulkosuhdehallintoon. Nämä kannat tuomioistuimelta on toimitettu eteenpäin ja uskon, että ne ovat olleet ihan hyödyllisiä myös parlamentille ja neuvostolle, kun nämä kaksi tahoa ovat tehneet ehdotuksia ja päätöksiä näiden asioiden osalta. Tilintarkastustuomioistuinta ei kuultu tässä etukäteen. No, tämä on tietysti neuvoston tekemä päätös. Mutta näissä lausunnoissa Tuomioistuin antoi oman näkemyksensä tämän uuden elimen hallinnoinnista ja siitä, millä tavalla voidaan asianmukainen tilintarkastus toimittaa myös ulkosuhdehallinnosta. 2011 tulemme myös miettimään sitä, millä tavalla ulkoasiainhallinto vaikuttaa meidän työhömme, koska sehän on tällainen melkein toimielin ja meidän täytyy varmistaa se, että vastuuvapausprosessikin toteutetaan. Yksi asia on suu. Kaikki rahoituksellisesti merkittävät elementit, joita hallinnoidaan ulkoasiain hallinnossa ja neuvostossa, nämä 2010 osalta tarkastetaan kaikki hallintotoimet, jotka katetaan talousarviosta ja joita komissio hallinnoi, niin nekin tarkastetaan, mutta me, meidän täytyy miettiä, miten tämä tulevaisuudessa voi kehittyä, miten, miten voimme ottaa huomioon Euroopan parlamentin toiveet ja miten me voimme järkiperäisemmin tarkistaa tämän uuden elimen tiilit. Tässä otetaan nämä kaksi elementtiä, kaksi rahoituslähdettä huomioon kun toteutetaan näitä toimia. Tämä voisi olla myös mahdollisuus sitten keskustella valiokunnan kanssa. Tässä vuosi, tässä kokouksessa me voimme käydä keskustelua siitä, miten voidaan ottaa teidän huolenaiheennekin huomioon tämän asian suhteen. Herra Markoville, Rouva Markoville voin ilokseni sanoa, että no, te otitte herra Engvin eh, haastattelusta tiettyjä elementtejä esille, mutta hän on myöhemmin antanut kaksi lausuntoa, joissa hän selventää omia sanojansa. Totaisin tässä nyt vain kaksi asiaa. Mitä tulee tilintarkastajien riippumattomuuteen vertaisanalyysin pohjalta? No, me olemme vastanneet näihin suosituksiin ja kaikkia tilintarkastajia hyvin pian vaaditaan antamaan riippumattomuuslausuma. No henkilöstö säännöissä on whistleblower-asiasta omat määräyksensä. Mehän olemme yksi toimieli, eikä meidän pitäisi näistä ö, säännöistä poiketa. Mitä tulee sitten näihin heikompiin veljiin? Ehdottaisin, että lukisitte tämän henkilön lausunnot esimerkiksi European Voiceille. Siinä hän selitti selvästi, mitä hän tarkoittaa. Mutta tuomioistuimen omien sääntöjensä mukaisesti täytyy tarttua sellaisiin asioihin, joissa saattaa vaikuttaa siltä, että jäsenten osalta täytetä sopimuksen määräyksiä ja todellakin ehdottaisin, että heidän Engviden lausunnot tästä asiasta lukisitte. Hän puhuu hyvin selvästi tästä. Minulla ei ole mitään muuta sanottavaa, mutta minä oikein mielelläni kyllä annan teille kaikki tiedot näistä. No tänään tietysti me keskustelemme pikemminkin tilintarkastustuomioistuimen työohjelmasta. Rova Ajala Sender esitti kaksi tärkeää kysymystä. Mitkä ovat tavoitteemme, kun käsittelemme Vekotella ja rahoit, varainhoitoasetus, rahoituskriisiä? Tässä on kaksi asiaa, siis rahoituskriisi. No siinä seuraamme tarkasti uutta tar- valvontajärjestelmää näiden kolmen viranomaisen osalta, jotka on luotu. Me tarkastelemme sitä, toimivatko ne, miten asianmukaisesti komission päätös tässä toteutuu. Ja tietysti me puutumme eri huolenaiheisiin, joita tässä voi olla. Sitten BKTL. No täytyy miettiä, tarkastelemme, miten se määritellään. Meidän täytyy varmistaa se, että data on uskottavaa luotettavaa. niin, että me voimme asianmukaisesti käyttää tätä omia varoja ja maksuja määriteltäessä. Tietysti tässä on paljon mukana makrotalousdataa ja tilastollista relevanssia monille muillekin asioille, eritoten rahoituspuitteille. Tässähän äskettäin oltiin kriittisiä joidenkin maiden valtion velan määrittelyssä, niin kenties tämä voisi olla myös välineenä relevantti tässä olen iloinen herra Itälän kysymyksestä, mutta pelkäänpä, että sopimus, sopimuksessa sanotaan, että meillä on yksi jäsen per jäsenvaltio. Ainut ratkaisu, joka minulla nyt omasta näkökulmasta, niin voi olla ja jonka voin ilmaista. No, mehän voimme keskustella kaikenlaisista val, valin, mahdollisuuksista, jotka saattaisi olla tehokkaampia ja parempia, mutta kun sopimus nyt on se, mikä se on, jos ei se muutu, niin ei tässä nyt voi tehdä oikein mitään, mutta mielestäni tärkeää on se, että kun kokoonpanossa yksi jäsenvaltio per jäsenvaltio, yksi jäsen per jäsenvaltio, 27 tuomaria, siis miten parhaiten voitaisiin hyödyntää tätä asiantuntijuutta ja niitä resursseja, joita tuomioistuimella on käytössään. 2010 uudistusten kautta tehtiin merkittävä parannus. Meillä on tämä jaostojärjestelmä, virtaviivaistettu, menettely. Ja minä uskon, että tämän suuntauksen kautta me todella parannamme työmme tehokkuutta, vaikutuksemme on suurempi ja menettelyjämme virtaviivaistetaan. Jos poliittista tahtoa jäsenvaltioissa löytyy sopimuksen muuttamiseksi toiseen suuntaan, niin kyllä tilintarkastustuomioistuin antaa mielellään oman panoksensa tähän keskusteluun. Ja voin jo eh, etukäteen näin sanoa, että kun tarkastellaan niitä vaikutuksia, joita oli toimilla, joihin ryhdyttiin kriisin takia, niin tämä uusi rahoitusvalvontaelin ja pysyvä 2013 jälkeinen rahasto. Tällä on valtaisia vaikutuksia tilintarkastukseen kaikilla, kaikkialla Euroopan unionissa, kaikkiin tarkastusviranomaisiin. Meidän täytyy tarkastella sitä, mitä sopimuksessa sanotaan. EUn ulkoisesta tilintarkastusrakennelmasta. Se on kaikista tehokkain. Ei sen osalta voi tehdä mitään. Meidän täytyy nyt sitten, kun otetaan huomioon Euroopan unionin kehityskulku, joka tällä hetkellä näyttäisi johtavan siihen, että julkista talouspolitiikkaa koordinoidaan paremmin. Niin silloin me haluamme sellaiset rahoitusmenetelmät ja hallinnan, joilla on, jossa on, joka tuo avoimuutta, yksinkertaisuutta sääntöihin. Me olemme sitoutuneet tilintarkastustuomioistuimessa pohtimaan sitä jo etukäteen, että mikä meidän roolimme voi olla tulevaisuudessa. Minun mielestäni tässä ongelman sisältö on tärkeämpi kuin tilintarkastustuomioistuimen kokoonpano. Tietysti poliittista tahtoa, jos löytyy sopimusten muuttamiseksi, niin kyllähän se sitten sitä muutetaan ja tilintarkastustuomioistuimenkin täytyy sopeutua muutoksiin, mutta mielestäni ensin pitäisi tarttua sisältökysymyksiin enemmän kun ajatellaan Euroopan unionissa tapahtuvaa kehityskulkua. Tällä on valtaisa vaikutus ulkoisen tilintarkastuksen laajuuteen ja mandaattiin. Ja nykyiset sopimusmääräykset mahdollistavat monen asian, mutta herra Mulderkin toikin esille jo nämä yksityisen ja julkisen kumppanuudet ja rahoitusvälineet tässähän saattaa mennä tähän vakausrahastoon, mutta tämä on jo hallitusten välinen väline. Tilintarkastustuomioistuin ei voi tehdä sen osalta mitään. Se on yksityinen rahasto, jota Luxemburgista hallinnoidaan ja yksityiset ja tilintarkastajat sitä tarkastavat. Ja piste perään. Nämä ovat niitä sisältöongelmia, joita meidän täytyy todella pohtia. Mutta tietysti minä ymmärrän teidän kysymyksenne ja Mm. sopimus on kuitenkin se, mikä se on. Ja meidän täytyy toimia sen puitteissa, mutta olemme sitoutuneita. Meidän täytyy paremmin resurssejamme vain käyttää. Herra Hatsimarkakis sitten. Teidän kysymykseni jälleen liittyy näihin Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeisiin kehityskulkuihin. Millä tavalla tilintarkastustuomioistuin näihin vastaa? Mikä meidän roolimme on? Meidän täytyy todella vastuuta sillä tavalla, että katsotaan nyt sitten konkreettisesti, mitä tämä arviointiraportin sisältö on ja tässä kontekstissa mitä tilintarkastustuomioistuin voi tehdä. Jos tämä raportti esimerkiksi puuttuu vastuu komission toimien tehokkuuteen vuosien kuluessa eri politiikan aloilla, niin mikä mahtaisi sitten olla tilintarkastustuomioistuimen rooli tässä? Mitä me voimme antaa omana panoksennamme tälle keskustelulle? Sanoisin, että odotetaanpa nyt todellakin, miltä tämä arviointiraportti näyttää, mikä sen sisältö on. Ja miten tilintarkastustuomioistuin voi ainakin antaa varmistuksen ö, toimielimille esimerkiksi sen suhteen, että komission toimet ITERin osalta ovat ja tilit ovat luotettavia. Tämä voi olla meidän panoksemme, mutta meidän täytyy ensinnäkin selvintää, että mikä on tämä ensimmäinen arviointiraportti. Ja tämä on se myös elementti, jolla on vaikutusta vastuuvapausmenettelyyn. Ja tämä on jälleen sellainen asia, jota voidaan käsitellä vuosikertomuksessamme. Lisätään arvoa, lisätään uusi luku, jossa tarkastellaan komission toiminta, toiminnan menestystä, kun otetaan huomioon tämä arviointikertomus. Tässä on kysymys tietysti ajoituksesta, arviointiraportin toteuttamisesta, tietojen saamisesta ajallaan, niin että voidaan tarkastus tehdä. Yksi niistä ongelmista, joita meillä on edessämme, on se, että aikataulu komission vuosittaiselle toimintakertomukselle. Se tulee jo kovin myöhään. Se on kovin lähellä sitä päivämäärää, jolloin meidän täytyy oma kertomuksemme julkaista. Kaikki nämä elementit täytyy ottaa huomioon, mutta me olemme kyllä todella valmiita pohtimaan kaikkia parhaita keinoja, joilla voimme auttaa parlamenttia ja myös näitä uusia elimiä. Suuret kiitokset näistä vastauksista. Kiitän presidentti Calderaa. Tervehdin häntä ja nyt aloitamme koordinaattorin kokouksen suljetuin ovin, joten tänne jäävät vain ryhmien poliittiset koordinaattorit.